Morning, colleagues. Welcome to our last uh, meeting. Well, last meeting before the summer. Tervetuloa viimeiseen kokouksemme ennen kesätaukoa. Meillä on vielä jokunen kokous toki. Nyt paljon ihmisiä on paikalla äänestysten takia. Ensimmäinen kohta esityslistalla on esityslistan hyväksyminen. En ole saanut tietooni muutoksia. Voimmeko hyväksyä esityslistan tällaisenaan? Kiitos. Sitten siirrymme kohtaan kaksi. Aiheena on toisen varapuheenjohtajan valinta. Niin kuin edellisessä kokouksessamme ilmoitin, Paavu Väyrynen, entinen varapuheenjohtajamme, on jättänyt DEVE-valiokunnan ja siirtynyt Suomen eduskuntaan. Virallisesti pöytäkirjoihin merkittäköön, että kiitämme Paavo, Paavo Väyrystä hänen tekemästään työstä tässä valiokunnassa. Hänellä oli monta mietintöä erityisesti ulkopoliittisista kysymyksistä ja tämä on syytä merkitä myös pöytäkirjaan. Nyt ilmoitan, ketkä voivat osallistua tähän vaaliin. Meillä on varajäsenten nimiluettelo, jotka on ilmoitettu minulle – replace Mr. Panka, Engel korvaa Punkerin, Wieland korvaa Ventan, Ruby, korvaa edustaja Predan. Näin EPPssä. ST-ryhmässä Enrico Guerrero saa sijaisekseen Jose Blancon. Vincent Pejon saa sijaisekseen Manskuurin. eli useita varajäseniä on paikalla. Nämä meille on ilmoitettu. Jos on vielä muita varajäseniä, niin ilmoittakaa se minulle ennen äänestystä. Sitten tarvitaan yhden neljäsosan eh, jäsenistö paikalle, jotta äänestystulos on eh, lainvoimainen. Sitten nimitykset varapuheenjohtajaksi, toiseksi varapuheenjohtajaksi. E, minun muistinpanoissani puhuttiin ensimmäisestä varapuheenjohtajasta, mutta kyse on toisesta varapuheenjohtajasta. No niin, ehdokkaat toiseksi varapuheenjohtajaksi. Olkaa hyvä. Please, please, Miss Madam Hautala. Edustaja Hautala. Thank you very much. Kiitos puheenjohtaja. Minulla on ilo ehdottaa Mirja Vehkaperää valittavaksi toisen varapuheenjohtajan paikka varten. Tunnen hänet eh, erittäin hyvin eduskunnasta. Of our... Uutta kollegaa Mirja Vehkäperää on näin ehdotettu toiseksi varapuheenjohtajaksi. Haluatteko käyttää puheenvuoron? Olkaa hyvä. Niin, olisin ehdottanut kollegaa, joka on ryhmäni jäsen, mutta koska kohteliaisuudesta annan naisten mennä ensin, niin puhun toisena. That's, that's very kind. Se on oikein ystävällistä. Entäs muut poliittiset ryhmät tai viisi jäsentä yhdessä? Ehdotatteko ehdokasta? Näin ei näyttäisi olevan. Sitten pyydän edustaja Vehkaperä, suostutteko tähän nimitykseen? Kyllä. Please. Kiitos kollegat. Minun täytyy kyllä vielä lukea hieman tekstiä, eli täytyy vielä odotella. Tässä on nämä muodollisuudet ensin. Muistutan ehdokasta, että täytyy olla tämän valiokunnan täysjäsen, tämä eh, pitänee paikkansa, ja sitten ehm, taloudelliset äh, eturistiriidat mahdolliset äh, täytyy ilmoittaa, oletteko tehnyt näin, kyllä. Nyt voin ehdottaa, että valitsemme Mirja Vehkaperän suosionosoituksen. Kollegat, nyt suosionosoitukset. Kiitos. And I can invite you now. Nyt voin pyytää, haluatteko käyttää puheenvuoron? Haluatteko e, esittäytyä kollegoille? Ihan pieni hetki ja sitten pyydän teidät tänne korkoille. It's a great pleasure. Kiitos puheenjohtaja. On suuri ilo olla tämän kehitysyhteistyövaliokunnan jäsen ja myös sen toinen varapuheenjohtaja. Ja kuten jo mainitsit, Paavo Väyrynen palasi eduskuntaan – ja itse asiassa vaihdoimme paikkaa. Minä olin 11 vuotta eduskunnan jäsen, nyt olen täällä Euroopan parlamentin jäsenenä ja olen varma siitä, että meillä on paljon tehtävää muuttoliikkeen, pakolaiskysymysten osalta myöskin EUn budjetti on suuri kysymys tällä hetkellä. Meillä on vuosi jäljellä. Olen täynnä energiaa, valmis tekemään työtä täällä ja odotan eh, ilolla eh, hyviä keskusteluja, joita täällä käydään. Thank you very much. You're very welcome here. Kiitoksia. Olette tervetullut valiokuntaan. Ja toivotan teidät aivan erityisesti tervetulleeksi toisena varapuheenjohtajana. Teillä on paikka täällä varattuna tällä korokkeella. Pyydän teitä istumaan tänne. Vielä kollegalle aplodit. Okay, we have item three then. Kohta kolme. Puheenjohtajan ilmoitukset. Ilmoituksia ei tänään ole lainkaan. Eikö niin? Ilmoituksia ei ole. Ja sitten kohta neljä. Koordinaattoreiden päätösten ja suositusten hyväksyminen. Suositukset kesäkuun 19. päivältä ovat äh, asiakirjojen joukossa ja kommentit sihteeristölle kokouksen loppuun mennessä, jos niitä on. Komission ilmoitukset. Minulle ei ole ilmoitettu komission ilmoituksista. Olisiko komissiolla ilmoitettavaa? Ei. Ei näyttäisi olevan. No niin, kollegat. Sitten voimme siirtyä äänestämään. Kohta kuusi. Se taitaa olla ainoa äänestys tänään. EUn panos monikansallisten yhtiöiden ja muiden piirteiltään ylikansallisten liikeyritysten vastuuta ihmisoikeuksista koskevassa YK sitovassa välineessä. Sovimme niin, että teemme päätöslauselman ennen YK lokakuun kokousta. Ajatuksena on se, että äänestämme nyt valiokunnassa ja sitten syyskuussa päätöslauselmasta äänestetään täysistunnossa – Samaan aikaan käymme yhteiskeskustelun Inta-valiokunnan ja ihmisoikeusvaliokunnan kanssa suullisesta kysymyksestä korkealle edustajalle, neuvostolle ja komissiolle samasta aiheesta. Kompromissien aikaansaamiseksi on tehty paljon työtä. Olen tyytyväinen silloin, kun se on onnistunut. Haluan kiittää kollegoita työstä tässä aiheessa ja ehdotan, että ryhdymme suoraan äänestämään. Tämä voi olla pitkä äänestys, Hieman se riippuu, katsotaan miten käy. Kompromissi 13. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 111 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme koneella. Äänestys alkaa. 111. Has everybody voted the vote? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 112 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 113 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 114 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tämän koneella. Äänestys alkaa. 114. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 115 puolesta. A. Pahoittelut. 115 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Muistutan kollegoille, että syy sille, että joissakin kohtaa, esimerkiksi tässä David Martinin tarkistuksessa on tällaista ristikkoa. Parlamentin sääntö määrää, että vain valiokunnan jäsenet voivat jättää tarkistuksia. Säännöt ovat muuttuneet ja nämä kollegat eivät olleet silloin valiokunnan jäseniä. Sen takia emme äänestä tietyistä tarkistuksista tänään. 117 seuraavaksi puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 15. Kompromissi 15. Puolesta vastaan tyhjää. En tiedä, kuka EPPC johtaa äänestystä tänään. Tarkistetaan koneella. Kompromissi 15. Vaan Venta ei ole paikalla näyttämässä merkkiä. Ovatko kaikki nyt äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Suurella enemmistöllä. Eli joku kansanpuolueessa johtaa äänestystä. So You Hasten the procedure. <laughs> okay. Selvä. Sitten yksi, kaksi, kolme. jälkimmäinen osa puolesta. Vastaan tyhjää. Sama enemmistö. Hyväksytty. Kompromissi 16 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 18 puolesta vastaan tyhjää. En nyt näe ryhmien äänestyskäytöstä. Tarkistetaan kompromissi 18. Jos kaikki reippaasti äänestävät, niin se auttaa. Äänestys on käynnissä. Kompromissi 18. Äänestys päättyy. Hyväksytty suurella enemmistöllä. Kompromissi 19 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 144 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 146 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Voimme tarkistaa, jos haluatte. 146, koneet tarkistus. Tulos oli kyllä selvä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Are the EPP has too many votes? EPPllä yksi liikaa. No niin, lopetetaan, keskeytetään nyt tämä äänestys. Seis. Eli tarkoittaako tämä, että meillä on liikaa ääniä? Um, on the list. Yeah. Mm. It means it means that the EPP has too many. Maybe too many. One, yeah, one one is taken out, so you have. No niin, yksi otetaan pois. Kuinka monta EPPstä pitäisi olla? Kahdeksan. Yksi kortti on nyt otettu pois koneesta, kiitoksia. No säännöthän meillä on, jonka mukaan tämä hoidetaan. No niin, tämä kohta uudelleen, eli missä nyt oltiinkaan menossa. Tarkistus 146 Louis Micheliltä, puolesta äänet No niin, tarkistamme koneella. Minä olin hämilläni. 146, äänestys alkaa. Has everybody voted? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 147 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 148 puolesta. 148. EPPltä merkkiä. Jonkun täytyy näyttää, että näen. Kuka siellä johtaa äänestystä? Frank. Muuten eh, tämä hidastuu kovasti, jos en näe, mikä teidän merkkinne on. Eli jos tiedän, oletteko puolesta vai vastaan, samoin kuin SDkin, se helpottaa asiaa. 149 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 150 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistamme koneella. Luulenpa, että se hylätään, mutta äänestys alkaa. 150. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Selvästi. 151 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 2 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 3 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 4 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi 20 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 156 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 158 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tämän koneella 158. Äänestys alkaa. Has everybody who wishes to voted? Have you voted? Oletteko äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 159 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 160 yhtenä osana, eikö niin? 160-161 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 162. A, ah, se raukeaa. 164 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 165 puolesta 165 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 166 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 177 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 179 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Voimme tarkistaa sen. 179 äänestys alkaa. As ever the vote is closed. Äänestys päättyy. Tiukille meni. Se hylättiin. Hienoa. Hylätty. Täytyy olla tarkkana. 168 puolesta 168. puolestaan nyt vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan tämä 168. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 181 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 182 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 183 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 1, 8, 4 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tänään. Tämän luulin, että se hylättiin, mutta varmuuden vuoksi. 1, 8, 4. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 185 puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty. 186 vedetty pois. Kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 39 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 42 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 43 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 50 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme. Äänestys alkaa. 50. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Juuri ja juuri. Sorry, nerds, we can't do that. Nerds, emme voi muuttaa. Äänestys on jo päättynyt. 51 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 52 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme 52. Äänestys alkaa. close sometimes. The vote is close. Äänestys päättyy. Hylätty. 53 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tämän 53 kolme. Vaikea, kun kaikki ryhmät eivät selvästi näytä. Äänestys päättyy. Yeah, it's rejected. The same majority. It's compromise four. In... Kompromissi neljä puolesta vastaan. Tyhjää. Voisivatko kaikki ryhmät nyt näyttää selkeän merkin puolesta? Kompromissi neljä. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 58 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 7, evan 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 72 puolesta vastaan tyhjää hyvä, hylätty. 73 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 74 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 80 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 81 puolesta vastaan tyhjää tarkistamme. 81 äänestys alkaa. 81. Äänestys päättyy. Hylätty. 82 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tämänkin. 82. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 9 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 10 puolesta. Vastaan tyhjää. Tarkistamme tämän. Kompromissi kymmenen Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 91 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 93 puolesta. 93 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 94 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 99 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kom- ei vaan tarkistus 100 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tämän koneella. Äänestys alkaa. 100. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 101 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten johdantosan liitteet. Yksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Viisi puolesta EPPltä merkkiä, tarkistus viisi, vastaan ty- hylätty kuusi puolesta, vastaan tyhjää. Tarkistamme tämän. Äänestys alkaa. Tarkistus kuusi, A, nyt tilanne selkeni. Niin nyt tiedän, mitä EPP tekee. Äänestys päättyy. Hylätty selvästi. En nähnyt merkkiä. Seitsemän puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty. Äänestys ei ole edellisessä vielä sulkeutunut. No niin, kahdeksan puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty. Yhdeksän puolesta. Vastaan tyhjää. Tarkistamme tämän. Yhdeksän äänestys alkaa. Tarkistus 9. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Samalla enemmistöllä 11 puolesta, vast, 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjää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 vastaan tyhjää. Tarkistamme. 19 äänestys alkaa. Luulen, että se hyväksyttiin, mutta tarkistamme. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 21 puolesta. 21 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 22 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 23 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 24 äh, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 25 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 28 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 29 puolesta vastaan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 Hyväksytty 15 puolesta, 9 vastaan. Kiitos kaikille. That's the end of the vote, colleagues. So we have... Näin äänestykset päättyvät. Muita äänestyksiä tänään ei ole. Voimme siirtyä seuraavaan esityslistan kohtaan. Jos poistutte paikalta, tehkää se hiljaa. colleagues, we have to move on. We have because we have the kollegat, nyt täytyy mennä eteenpäin budjettiasioihin. Jos poistutte salista, niin tehkää se hiljaisesti. Hyvät kollegat, jos poistutte. Kiitos. Nyt sitten kohtaan seitsemän esityslistalla. Se on tärkeä aihe. Talousarvio 2019. Kollegat, henkilökunta siellä jutustelee salin takaosassa juttelulle on tilaa tuolla ulkopuolella. Kiitos. Kiitos Teresa. Sitten siis käymme Okay, colleagues, we're, um, we're going to move on to the... No niin, kollegat, budjettilausunto. Näkemysten vaihto käytiin Daniele Viottin kanssa huhtikuussa. Hän on yleisesittelijän budjettiasioissa. Ja nyt keskustelemme humanitaarisesta avusta ja äh, kehitysavusta. Komissio on tapaamisemme jälkeen esittänyt talousarvioluonnoksen ja meidän valiokuntamme e, valmistelija Arne Litz aikoo tehdä lausunnossaan omat ehdotuksensa. Olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitos paljon. lausunto. Niin no mitä siitä nyt sanoisin? No, eilen oli kuuleminen kestävän kehityksen tavoitteista Envivaliokunnan kanssa. Ja meidän pitää, no jos emme me toimi, niin kukaan muu ei ota tätä esille, että kestävän kehityksen tavoitteet pitää ottaa esille. Tavoitteeseen pitää päästä, pitää kannustaa sanamuodossamme ja työssämme tätä aihetta Tämän takkiajatuksessani, budjettiajatuksessani korostin terveystavoitteita, koulutusta, sukupuolten tasa arvo ja ilmastotoimia, joita vaaditaan tässä taustalla. Siitä lähdin liikkeelle ajatuksessani, luonnoksessani. Talousarvosuunnittelu vastaan. tässä pitää vastata näitä sukupuolikestävyyden tavoitteita, se on tärkeää, se on kulmakivi korosti myös, että EU-jäsenvaltion pitäisi täyttää sitoumuksensa, jotta voidaan nostaa kestävää kehitystä virallisesti 0,7 prosenttia. Kaikki taistelevat sen eteen. Ja se osuus pitää olla siis 0,7 prosenttia BKT vuoteen 2030 mennessä. Lisäksi pitää sulkea pois nuo lahjoittajakulut noista virallisen kehitysavun laskelmista. Tuo on harhaanjohtava luku. Meidän pitää ottaa tämä esille, tästä pitää keskustella osallistujien kesken. Nykytilanne no, on yhä enemmän siirtymään joutuneita, tarvitaan enemmän humanitaarista apua, tätä pitää myös ottaa huomioon budjetissa ja ei tarvita vain tätä turkkivälinettä. No, tästä puhun myöhemmin. Ja sitten humanitaarista apua pitäisi suunnata enemmän koulutukseen ja myös kansalaisjärjestöille. Ja pyydän, jos joku voisi vastata tähän komissiosta oli tämä Educar-komponenttiryhmästämme, joka vahvistaa koulutusta. Mikä on tilanne siinä? Joten mielenkiintoista olisi viedä tämä, tätä eteenpäin lisäksi pitkään jo. Meillä on ollut humanitaista apua, jota on annettu yli 20 vuotta, joten näitä rakennelmia pitää latea uusiksi, niin kuin Enrique Guerrero sanoi. Sitten kehitysvaroja ei saa käyttää muihin tarkoitusperiin, kuten rajavalvonta. Tämä on tärkeä osio, muistan. Että oli tuo Afrikkaan hätärahasto. No, sinnekin on tärkeää, että toimitaan selkeästi. Sitten ilmastonmuutoksen torjunta, sekin pitää ottaa huomioon ensi vuoden budjetissa. Pitää parast, pa, kehittää ilmastodiplomatiaa, mutta lisäksi pitää kehittää kest, äh, uusiutuvia energianlähteitä ja muuten vähentää päästöjä. Keskustelin juuri DG pääosaston kanssa, että puolet vesivaroista käytetään tehottomasti, tämä kun vuotaa pois järjestelmästä tehokkuudessa on toivomisen varaa. Se on tärkeää ilmastolle, ilmastodiplomatialle ja tarvitaan todellisia kehitysprojekteja siis. Lisäksi etin muitakin tarkistuksia, joissa korostan humanitaarista apua ja että tarkistetaan humanitaarisen avun sääntelyä. Ilmastodiplomaattia kappaletta vielä tarkistin, jotta tehdään selväksi, että näitä varoja ei käytetä väärin, kuten juuri mainitsin. Sitten Unrasta on myös kappale, no Afetissa se on mainittu, mutta viittaan tässä Afetin kappaleen, että vedotaan, että unioni tukee lähi rahan prosessia ja Palestinan viranomaisiin, että Unraa pitää vahvistaa – parlamentti on tehnyt selväksi, että tätä YK-välinettä UNRA pitää tukea myös alueella, kuten Israelin sotilasvoimat ovat todenneet, että tulee budjettitarkistuksiin. No komissio budjetti, siinä ei ole merkittäviä leikkauksia, mutta pyydämme lisää rahoitusta humanitaariseen apuun ja erityisesti sata humanitaarista, no lisästä tuli 15 prosenttia humanitaariseen apuun, mutta Kuten mainitsin, tässä merkittävä osa menee tuohon Turkkivälineen, joten kysymys kuuluu, mitä tehdään muissa naapurustamassa Syyriassa, Libanonissa. No, siellä tullaan kohtaamaan suuria uhkia, kun on jännitteitä maiden sisällä. Tätä toimintaa pitää laajentaa. Haluamme lisää varoja humanitaariseen apuun, jotta EU voi kunnioittaa ennakko, voi, voi puuttua ennakoimattomiin kriiseihin. Halutaan myös sama maksutasot jottei ole rahoituskuiluja. Haluaisin kiittää kollega Enrique Guerreroa ja Vincent Pejonia sekä myös heidän tiimejään. Charles, kiitos hyvästä yhteistyöstä. Nyt on myös neuvoston kanta, se leikkauksia sitoumuksiin määrärahoihin ja DCIhin tässä. Pyydämme, että ainakin pysyttäisiin tuossa Tarkistus pitää jättää 87. mennessä, joten nyt pitää tarkistaa näitä, koska on kesätauko tulossa pian. Joten odotan innolla kollegoiden palautetta ja tarkistuksia sitten myöhemmin. Varmasti käymme hyvää keskustelua niistä sitten, että saadaan vankkavalikunnan kanta. Kiitos. Thank you very much, Arne. Kiitos, Arne. Ja sitten varjoesittelijöiden vuoro. Paul Rubik, olkaa hyvä. Ja, Kiitokset. Haluan kiittää Anne Liitsiä, koska hän todellakin osui naulan kantaan. Nämä kestämätyksen tavoitteet ovat meidän perusedellytys sille, että kehityspolitiikassa saadaan aikaan edistysaskelia, etenkin terveys, koulutus, ilmasto. Nämä ovat sellaisia tavoitteita, jotka ovat meille kaikille erittäin tärkeitä ja koulutuksessa myöskin sukupuolipolitiikalla on hyvin tärkeä kysymys. Siksi meidän mielestämme on tärkeää, että, että nämä tavoite kaksi näistä kestämättömyyden tavoitteista, että se, että taataan ravinto kehittyvissä maissa, että se on hyvin tärkeää, kun näitä sitä, miten monet ihmiset ovat aliravittuja. Ja jos näkee lapset, jotka kärsivät aliravitsemuksesta, joutuu miettimään sitä, miten siellä voitaisiin maataloutta ja e, e, ravitsemuksen varmuutta vahvistaa. Ja koulutus on myös tärkeää, koska siinä on paljon mahdollisuuksia ratkaisuihin. Kansanterveyden osalta terveen, puhtaalla vedellä on suuri merkitys. Koko, kaikki kysymykset, jotka liittyvät veden käsittelyyn, jätevesien käsittelyyn, nämä ovat sellaisia asioita, joissa meillä on erityinen velvoite, koska sairaaloissa 50 prosenttia potilaista on sellaisia, jotka ovat joutuneet kärsimään nimenomaan saastuneesta vedestä. Ilmastokysymys on siksi tärkeä, että meillähän on tavoitteena se, että uusiutuvat energialähteet ovat keskipisteessä, joten puhdas vesi on kestävän tavoite 6 ja uusiutuvat energiat on kestävän tavoite 7 ja pyytäisimme, että näitä täydennettäisiin, koska nämä sopivat erittäin hyvin yhteen ja ovat tällaisia tavoitepareja, jotka tulevaisuudessa ovat erittäin tärkeitä. Olemme Euroopassa myös oppineet kohesiorahastoista sen, että on tärkeää, että mennään maaseudulle, että nimenomaan tuetaan pieniä hankkeita maaseudulla, jossa PK-yritykset Euroopasta ja näistä kehittyvistä maista voivat oppia toisiltaan. Ammatillinen koulutus e-, esimerkiksi miten huolletaan tiettyjä hankkeita, miten tehdään tällaisia hankesopimuksia, miten näitä edellytetään tästä eteenpäin. eteenpäin. Nämä ovat hyvin tärkeitä tällaisissa vaiheita tällaisissa hankkeissa, tällaisen hankkeiden eteenpäin vieminen. Nämä ovat hyvin tärkeitä vaiheita, jotka julkisissa hankinnoissa ovat sellaisia, jotka pitäisi jatkuvasti ottaa huomioon koska nimenomaan julkisissa hankinnoissa myös Euroopan komissio voi asettaa tiettyjä standardeja niin, että investointien laatu on kestävää ihmisten kannalta. Minä olin pitkään budjetin valvontavaliokunnassa ja kun käytiin eri maissa, miksi Euroopassa, jossa me olimme tehneet investointeja, saattaa olla niin, että oli aivan upea laite, mutta sitten kun jokin kuulalaakeri ei toiminut tai jokin välttämätön aine ei ollut käytettävissä, niin tämä laite seisoi vain eikä toiminut. Ja aina toivottiin, että joku tulee Brysselistä ja korjaa sen. Nämä ovat sellaisia kysymyksiä, jotka ovat meille hyvin tärkeitä. Ja siksi tämä kumppanuus PK-yritysten kesken on olennainen perusedellytys sille, että tapahtuu jotakin. Olen iloinen siitä, että me teemme tässä nyt yhdessä voimakkaan lausunnon. Mehän haluamme että tämä 0,7 prosenttia on jotakin, mitä tuetaan ehdottomasti niissä maissa, joissa se on mahdollista. Ja tietysti on myös kysymys siitä, että kansainvälistä globaalia yhteistyötä pyritään saavuttamaan tällä alueella. Ja tästä syystä olenkin jo nyt iloinen tästä lausunnosta ja onnittelen kollega Arne Liitsiä hänen luonnoksestaan. Thank you very much. Kiitos. Edustaja Teo Kaarus, olkaa hyvä. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Kiitos, puheenjohtaja. Mielestäni meidän tulee tehdä ero toisaalta humanitaarisen alan ja toisaalta kehitysyhteistyön välillä. Meillähän on humanit humanitaarisia hätätilanteita esimerkiksi ja niihin varaudutaan tietyllä tavalla, kun on tällainen kiireellinen hätätilanne, niin silloin puhutaan nimenomaan siitä, että meidän on toimittava eturintamassa. Kyse on ihmishengistä ja niiden säilyttämisestä. Kun taas sitten silloin, kun kyse on esimerkiksi koulutuskriisistä, niin meillähän on paljon mahdollisuuksia auttaa esimerkiksi lapsia, jotka ovat joutuneet kotinsa jättämään. Esimerkiksi Ukandassa kävi selväksi, että pakolaiset, jotka tulevat Etelä-Sudanista, eivät käyneet koulua ja koulutustilanne oli todellinen ongelma. Afrikassa on myös sellaisia seutuja, joissa koulut eivät toimi. Lapset ovat aliravittuja, kouluissa ei ole tarjota ruokaa eikä siellä ole myöskään opetusvälineitä. Ei ole kyniä eikä kumeja. Tämä on sellainen ala, sellainen kysymys, jossa todella täytyy ponnistella, jotta lapsia voidaan auttaa ihan koulutuksen takia. No sitten rokotukset. On hyvä, että rokotteita on saatavilla ilmaiseksi vastikkeetta lapsille, mutta kyllä tässä on paljon muutakin tehtävää. Rokotteet yksin eivät riitä. On byrokratiaa ja korruptiota monin paikoin Afrikassa. On sellaisia paikkoja, joihin esimerkiksi on rakennettu kouluja yksityisten lahjoitusten tuella ja sitten täytyisi rakentaa myös WC-tiloja esimerkiksi niin, että yksi WC per kaksi oppilasta. Ja tällaiseen suhdelukuun ei Euroopassakaan monin paikoin päästä. Yleensä yksi WC per 14 oppilasta tai jotakin sen kaltaista. Täytyy tunnustaa paikan päällä vallitsevan todellisuuden tilanne. Eli tässä tarvitaan todella toimia. Jos on vaikkapa koulu, jossa on 2000 oppilasta, niin sinne täytyy sitten rakentaa 800 WCtä. Olemme puhuneet 0,7 prosentista suhteesta BKT, joka käytettäisiin kehitysapuun. Mutta on toki joitakin maita Euroopan unionissa, jossa pitäisi olla mahdollista kouluttaa myös kehitysmaiden lapsia. Ja sitten myöhemmässä vaiheessa koulutusta tämä voitaisiin hoitaa niin, että nämä lapset saisivat taitoja, osaamista ja voisivat palata sitten omaan kotimaahansa ja kehittää koulutusta siellä. Tämä ei maksaisi meille oikeastaan mitään täällä Euroopassa, koska kouluissa tehtävä työ ei vaikuttaisi tai aiheuttaisi vahinkoa esimerkiksi terveydenhuollolle tai meidän koulutusjärjestelmällämme. Sitten kun ajattelemme ähm, terveydenhuoltohenkilöstöä esimerkiksi kätilöitä ja muista, niin hekin voisivat tällä tavalla hyötyä. Haluan kiittää Anna Liitsiä hänen tekemästään työstä ja toivottavasti hyväksymme hänen lausuntonsa. Kiitos. Kiitos. Muistutan kollegoille, että huomenna Meillä on esillä koulutukseen liittyvä valiokunta-aloitteinen mietintö. Vincent Pejonin mietinnön käsittely käynnistyy huomenna. Koulutuksen hätätilanne on yksi kysymys, mutta niin kuin olemme havainneet, niin koulutus kokonaisuutena on alirahoitettua. Luokkakoot ovat suuria, tiloissa on puutteita. Ei ole mahdollisuutta todella kouluttaa lapsia. Yksikin opettaja kertoi, että hän pikemminkin pitää vain kuria yllä tai yleistä järjestystä yllä, eikä niinkään pysty opettamaan. En tiedä, mikä tämä äh, WC-tilanteen ratkaisu voisi olla. Huomisessa keskustelussa siihenkin puututaan varmasti, ja komission edustajat voivat meitä auttaa. Tätä tietoa en ollut kuullut aikaisemmin. Sitten Alde. Görens, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin äh, osoittaa, että ryhmämme tukee tuota tartusta, jonka teki kollegaamme Arne Liitse Neljä kommenttia ensinnäkin. Tuo ensimmäinen ehdotus kuonossa seitsemänestyslistaan liittyen, eli kun hän puhuu näistä kestävän tavoitteista 2030, niin haluaisin, että hän lisäisi siihen, että EU pitäisi tehdä prioriteetti strategisesti ja se on heijasteltuna budjetissa – samaa mieltä toisesta kohdasta, jossa puhutaan siitä, miten käytetään kehitystyön varoja muihin kuin kehitystavoitteisiin. Yksi kommentti kolmannesta kohdasta vain, jossa Aarne ehdottaa, että suljettaisiin pois laskelmista nuo ö, lahjoittajakulut. No minun se ei häiritse, koska en tiedä viittaakohan tässä hallinnollisiin kuluihin, jotka pitäisi sulkea pois laskelmista voisiko hän, no haluaako hän erotella nämä hallinnolliset kulut vai nuo lahjoittajamaissa toteutuneet kulut, kuten esimerkiksi tällaisten koulutustipendien äh, rahoitus ja muut koulutukseen liittyvät äh, kulut, asiantuntijoiden kouluttaminen, no meis, meillä päin tämä raha käytetään kotopuolessa, mutta ne menevät kuitenkin selvästi kehitysyhteistyöhön, joten pitää pohtia, mikä laatu näillä toimilla on, eikä niinkään pidä miettiä, että missä nämä rahat maksetaan. Tämä tulee pakollisten vastaanottoon. No tässä monet toisenlaisia ajatuksia varmasti on maita, jotka laskevat sen julkisen kehitysavun piiriin ja muut sitten taas eivät. Ja no, olisi hyvä lisätä sananen Brexitin jälkeisestä ajasta. Ensi vuosi on ensimmäinen vuosi, jona kunnioskunta ei ole enää täysjäsen. No sen perusteella, mitä nyt keskustelimme täällä valiokunnassa, me haluaisin kuitenkin, että yhteydet UK on mahdollisimman suorat. Siinäpä nämä kommentit. Ja tuen täysin kyllä kollegamme Liitsin työtä. Okay, thank, thank you very much. Kiitos. Olettaisin, että joissakin kohdissa kyse ei ole EUn budjetista, tämä 0,7 prosenttiakin budjettikollegat varmaan sitten sanovat, että kyse on EUn budjetista, ei niinkään jäsenvaltioiden budjeteista. Mutta tässä voidaan sitten nostaa tämä poliittisesti esille. Heidi Hautala. Yeah, thank you, chair. Uh... Kiitos puheenjohtaja. Mitä kuulin luonnoksen laatijalta ja muilta ryhmiltä, on hyvään suuntaan menevää. Aloittaisin myönteisillä kommenteilla. Huomaan, että sukupuolianalyysi nyt tehdään järjestelmällisesti kaikissa uusissa ulkoisissa toimissa ja kahdenvälisissä ja alueellisissa ohjelmissa. Ja tämä selvästikin on jotakin, mikä osoittaa poliittista sitoutumista ja tällaista poikkeleikkaavaa lähestymistapaa ja periaatetta humanitaarinen apu olisi nousemassa voimakkaasti. Totta kai tämä johtuu nimenomaan siitä odotuksesta, että tulee yhä enemmän humanitaarisia kriisejä, joihin on reagoitava. Mutta kun katsomme sitten eh, kestävän tavoitteiden toimeenpanoa, arviomme on hyvin kriittinen, koska todellakin näyttää olevan niin, että komissio nyt ottaisi huomioon Agenda 2030 selittämällä, mihin kestävän kehityksen tavoitteisiin jokin ohjelma kohdistuu. Mutta en näe sitä, että olisi jokin paradigman muutos tapahtumassa siinä, miten integroidut kestävän kehityksen tavoitteet otetaan huomioon. Tässä meidän on tehtävä kovasti työtä vakuuttaaksemme komissio siitä, että sen on tässä toimittava paremmin. Ja tämä ei koske pelkästään DEFCO-pääosastoa, vaan koko komissiota, jonka täytyy tässä parantaa toimintaansa mahdollisimman pikaisesti. Näemme myös, että on suuri maksumäärä rahojen marginaali 19 miljardia euroa, jotka voisivat merkitä sitä, 19 miljoonaa tulkikorvaa, mutta me merkitsemme, sitä, että voisimme käyttää 19 miljoonaa enemmän meidän pitää kysyä komissiolta, miksi komissio tätä ei suunnittele, mitä tulee sitten tähän DCI-budjettikohtaan. Uh, ja täytyy tämä olisi menossa yteenpäin 3,6 prosenttia, Etelä-Afrikka 11,5 ja Lähi-Itä sen nousu olisi 133 prosenttia. Haluaisin kuulla siitä, mikä on syy tähän tässä on kysymys ehkä monenlaisista kriiseistä, joita on tapahtumassa alueella, mutta 133 prosenttia tämä lisäys on ennen näkemätön. Komissio toteaa, että 23 miljoonaa olisi, onko tämä miljoonaa vai miljardia, miljoonaa olisi tar- lisätarkoitus Iranille, Irakille ja Jemenille, mutta me emme tiedä, mikä on lisäystä tähän, koska käytä lisäyksestä 88 miljoonaa. Joten minusta me voimme todella keskittyä kysymykseen, miten integroidaan tämä lähestymistapa, joka liittyy näihin kestävän tavoitteisiin, koska aikaa ei ole hukattavana. Ajatellen sitä, miten vakavia ovat haasteet, joita olemme kohtaamassa. Tämä 0,7 prosenttia tavoite pitää tietysti mainita, totta kai se on äh, tällainen jäsenvaltioiden yhteinen ja EUn yhteinen panos, mutta siitä minusta ei pitäisi luopua. Thank you. I don't see any other Kiitos. En näe, että muut kollegat pyytäisivät puheenvuoroa. Kysymyksiä esitettiin komissiolle. Pääosasto Ekosta kenties voisimme saada vastauksia. 8 prosenttia on noussut tämä luku, kenties Eko voisi vastata. No sitten maantieteellinen lisäys, johon Hautala viittasi. Lopuksi Arne saa puheenvuoron, eikö niin, komission jälkeen esittelijä saa puheenvuoron. Onko nyt kysyttävää, Arne? Lopuksi saat luonnollisesti puheenvuoron, sitten kun komissio on käyttänyt puheenvuoron. Daniele D'Amico, pitääkö paikkansa? Komission edustajana on paikalla budjettipääosastosta. Olkaa hyvä. Yes, thank you, Chairman puheenjohtaja. I'm just, I'm just correcting. Yes, yeah, yes, yes. Defco-pääosastosta kyllä. Been given the correct names now, thank you, yeah. Okay. Selvä, kiitos. Totta kai kuuntelimme tarkkaan keskustelua. Tässä puhui valmistelija ja muut mepit tietysti. Yleisesti ottaen sanoisin, että sitä. teemme parhaamme, jotta voimme kunnioittaa prioriteetteja, jotka ovat ominaispiirteisiä DCI-välineille ja jotka ovat perinteisesti pyynnön no samalla linjalla ja prioriteetti mukana, jotka on ilmaistu näissä aikaisemmissa puheenvuoroissa tältä pohjalta. Voin vain vahvistaa, että otamme mukaan tai yritämme ottaa mukaan nämä teidän prioriteettinne, jos ajatellaan koulutusta, ilmastonmuutosta, kestävää maataloutta, elintarvikkeita, ju- juomavettä, sanitaattikysymyksiä. No, ne on tässä mainittu. En nyt puhunut näistä järjestyksessä. Ja sitten sukupuolipolitiikka tiedätte, että meillä on toimia ja seurantavälineitä, jotta voidaan seurata ja monitoroida sitä, että sukupuolikomponentti, tämä gender-komponentti on mahdollisimman paljon läsnä kaikissa ohjelmissamme. Ja sitten meillä on tuo aloite, kuten tiedätte, tämä Spotlight-aloite. Voin vahvistaa, että tällaista toimintaa meillä on ja se on fokuksemme keskiössä, kun me suunnitellaan ohjelmia, toimintaohjelmia – Tiedätte myös terveystoimenpiteemme. Taustalla monenlaisia aktiviteetteja, joita johtaa kansainvälinen avustusjärjestö. No kyse ei ole DCistä, vaan muusta toimista. Sitten nämä rokotuskysymykset ja koulutus, niin no, paljon on siinäkin meneillään, jotta voidaan tunnistaa muitakin aloitteita – No niin. Eli teemme jatkossakin parhaamme, jotta voidaan keskittyä kaikkiin näihin painopistealueisiin. Tietysti, tietysti, koska tämä on toimimme keskiössä, pitäisi säilyttää nuo DCI-varat, jotka liittyvät kehityskysymyksiin, niin kuin meidän on pakko tehdä myös juristen velvoitteiden myötä. Joten 100%. Tietysti saattaa samaa mieltä ollaan samaa mieltä siitä, mitä on sanottu, että teemme parhaamme, jotta voidaan tukea teitä. Pidämme teiltä tukea meille tulevassa työssä. Sitten nämä kysymykset luvuista. Ajatellaan ensi vuoden budjettia. Kyllä on totta. Erityisesti mitä täällä sanottiin, että – rahastomäärä nousi yrkesti, jotka on otettu lähi No 133 prosenttia lisäystä mainittiin täällä ihan oikeinkin. Tämä on seurausta sille, mitä päätettiin. DCI ei allokoidusta maantieteellisestä reservistä. Kuten tiedätte, se oli osa tuota oikeusperustaa – joita pystyin käyttämään. Joten puolivälitarkastuksessa tästä päätettiin, kun käytiin läpi näitä eri maakohtaisia, aluekohtaisia ohjelmia. Tällä pyritään vahvistamaan sitä, miten allokoidaan varoja lähi maihin. Nämä budjettikohdat keskittyvät toimin Emeniin Irakissa ja Iranissa, totta kai. Voidaan mennä yksityiskohtiin ja pyytää tukea myös maantieteellisiltä kollegoilta. Me tiedämme kaikki, että DCI-maissa mihin tämä väline liittyy, niin tämä on se alue, the difficult situation. jossa useimmat hankaluudet sijaitsevat. Yleisesti ottaen tämä on syy siihen, miksi olen päättänyt priorisoida tätä budjettikohtaa, kun käytetään tuota varausta. Tietysti voimme antaa lisää tietoja ja lukuja, jos se on, se on tarpeen, mutta yleisesti ottaen olemme jakaneet lähes kaiken saatavalla olevan varauman ja sillä pyritään lähinnä vahvistamaan tuota aluetta tässä budjettikohdassa, joten loppuun sanoisin vain, että no enpä tiedä, jos dgek pääosaston kollegalla olisi jotain sanottavaa, jos hän haluaa täydentää vielä näistä muista asioista, jotka liittyvät heidän budjettikohtiinsa. Yeah, I mean just on, on, on um, your last point on the... Niin, tästä viimeisestä kommentista Lähi-idästä, Irak, Iran ja Jemen. Kysehän on DCI-rahoituksesta, eli miten Jemenissä sitten tämän tyyppistä rahoitusta käytetään? Tietysti DCitä käytetään kehitysasioissa. Ei kyse ole siitä, että poistuttaisiin tuosta välineen alasta, joten no, voimme palata näihin yksityiskohtiin puhuttiin, jos ajatellaan riittämättömiä toimia. kun näitä varoja laitetaan eri ohjelmiin, mutta tietysti tässä keskitytään siihen, mikä on mahdollista saavuttaa tämän välineen raameissa. Ja kun on nämä yleistavoitteet, jotka liittyvät kehitystoimiimme, no ei pidä tehdä asioita, jotka liittyvät enemmänkin muihin välineisiin tai muihin prioriteetteihin? My understanding is that... Ymmärsin, että Jemenin ei saa tällaista äh, rahoitusta, puhumattakaan perinteisestä kehitysyhteistyötuesta. Kollega Hautala aivan erityisesti kysyi yksityiskohtaista tietoa tästä aiheesta, eli miksi budjettikohdassa on tällainen äh, kasvu, mihin rahat käytetään. Tämä on suuri lisäys verrattuna muihin kohtiin. Me olemme jatkuvasti keskustelleet siitä, että meillä puuttuu Afrikan rahoituksessa varoja. Kenties komissiosta voidaan saada yksityiskohtaisempia tietoja tältä osin. Näin jäsenet sitten tietävät, missä mennään tämän budjettikohdan kohdalla. No sitten pääosasto Eko. Mikäs nimi meillä onkaan täällä? Karalon Perez. Olkaa hyvä. Thanks. Kiitos. Ensinnäkin ekopääosasta haluaa kiittää Euroopan parlamenttia tuesta vuoden 2019 budjettiesityksen käsittelyssä siinä, että kasvut ovat, tarve on kasvamassa humanitaariselle avulle. Tämä budjetti heijastaa Euroopan unionin roolia johtavana avun antajana ja myöskin viittaa näihin periaatteisiin, jotka liittyvät puolueettomuuteen ja riippumattomuuteen humanitaarisen avun antamisessa. Vuoden 2019 budjetissa suuruus on 1,6 miljoonaa humanitaarisiin toimiin ja näistä 50 miljoonaa on varattu ympäristökatastrofeihin. Mitä tulee maantieteellisiin prioriteetteihin, lähi ja sen lähiympäristön alueet, joihin vaikuttaa Syyrian kriisi mukaan luettuna Libanon, kuten mainitsin, myöskin Jemen ja Palestiina. Maantieteellinen prioriteetti Afrikassa on ennen kaikkea Sahelin alue, Afrikan sarvi ja suurten järvien alue. Muut maat ja alueet, joita me, joihin me haluamme kiinnittää huomiota, ovat Afganistan, Libya ja eh, Rohingya-kriisi. Katsomme myöskin keskeiseksi koulutuksen eh, hätätilanteet. Tavoitteena on 10 prosenttia budjetista kautta osoitettuna näihin tarkoituksiin. Tällä tavoin me odotamme, että lähetämme voimakkaan viestin muille humanitaarisen avun antajille, koska Euroopan unioni asettuu tällä tavoin yhdeksi johtavista avunantajista tällä sektorilla. Kiitoksia. On hyvä tietää, että koulutusalalle kriisiin annetaan 10 prosenttia lisää. Onko ulkosuhde hallinnolle jotakin sanottavaa, Erik Dujua, ei lisättävää. Tämä onkin komission asioita ennen kaikkea. Arne, haluatko vielä palata johonkin asiaan? Thank you very much. Kiitos. Haluan kiittää kollegoja, jotka menivät vielä pitemmälle kuin minä puhuttaessa sisällöstä, ennen kaikkea kollega Rybik, mutta myös Heidi Hautala otti esille hyvin tärkeitä kysymyksiä, jotka on sanamuoto, joita kaipaan edelleen omista keskusteluistamme. Eli jos ei ajatella sitä, että puhutaan kestävän tavoitteista, jos niistä ei todella puhuta ja ajatella sitä, että tyhjentää mihin toimiin tahansa, on tärkeää kuulla myöskin, että kysymys ei ole siitä, että tämä olisi yksisuuntaista, vaan että ö, tätä voidaan tarkastella eh, sekä komission että parlamentin kannalta tätä politiikkaa. Mitä tulee sitten koulutukseen? Kuten täällä mainittiin, kun Linna mainitsi, tämä on huomenna esillä, mutta haluan kuitenkin korostaa tilannetta koulutuksen osalta, koulutuskriisiä ja humanitaarisessa avussa koulutuksen merkitystä ja sitä tavoitetaan naiset koulutuksessa ja eh, terveyskysymyksissä. Nämä ovat avainkomponentteja, joita meidän on vahvistettava EUn taholta. Myös eh, maailmanlaajuiset This is like 3A, uh, that we are countering. Tämä säännöt, jotka liittyvät siihen, että ei voida ilmaista puhetta asioista, joka liittyy, miksi Yhdysvaltain strategian tässä kysymyksessä on hyvin tärkeää, että tähänkin puututaan. Sitten haluaisin palata siihen, että humanitaarinen apu ei ole mitään kehitysapua, mutta meidän on luettava siitä, että meillä on riittävästi humanitaarista apua ja totta kai meidän on tehtävä tämäkin aivan selväksi. Haluaisin myös katsoa sitten yksityiskohtia naapurialueen tilanteesta, kun täällä puhuttiin siitä, että ei unohdeta Afrikkaa ajatellen vähiten kehittyneitä maita, vaan ajatellen myöskin hankkeita, joita on. Meidän kenties on katsottava muita budjettikohtia, esimerkiksi NIR-pääosaston osalta ja katsoa, mihin suuntaan siellä on menossa. On sitten näitä avoimia kysymyksiä, jotka otin esille aiemmin, koska meillä on käynnissä jatkuvaa keskustelua, eh, joka liittyy Brexitiin, josta Charles puhui, ja Iso-Britannian yksi maista, jotka ovat oikeudellisesti määritelleet tämän 0,7 prosenttia. Kun britit lähtevät, niin tämä pitäisi ottaa sananmuotoon mukaan. Tässä on myöskin sellainen kenties tiedonkulun virhe, että kustannukset, jotka liittyvät pakolaiskustannuksiin, tämä on asia, josta on puhuttu Saksassa esimerkiksi, ja joka liittyy järjestäytyneeseen kehitysapuun, että sen ottaminen huomioon tästä yhdessä. Tämä on asia, josta voidaan puhua, onko tämä hyväksyttävää vai ei. Mutta ei ole apua siitä, että nämä kustannukset katsotaan jonnekin ja sitten ei tehdä mitään kehityksen hyväksi. Nyt Puolakin puhui, että sillä on jokin Afrikarahasto ja joku sanoi, että se on äh, jokin 0,1 prosenttia. Eli minun mielestä meidän pitäisi olla tässä selväsanaisia ja käydä keskustella jäsenvaltioiden kanssa siitä, mm, kun ne määrittelevät omia budjettikohtiaan ja että me tarvitsemme rahaa kehitykseen myöskin jäsenvaltioista – ja näihin erilaisiin avustuskustannuksiin. Tämä on asia, joka pitäisi selkeyttää, mutta mm, meidän pitäisi katsoa, mitä viimeisemmässä suuressa päätösohjelmassa todettiin, eli että 0,7 prosenttia on asia, joka pitäisi ottaa esille toistuvasti, ja se pitäisi myöskin yhdistää tähän Britannian tilanteeseen ja käyttää Britanniaa tavallaan roolimallina Euroopan unionin jäsenvaltioille. Tämä minulta, tässä minun ajatuksiani, minä odotan mielenkiinnolla tarkistuksia ja toivon, että voimme lähettää selkeän viestin, voimakkaan viestin keskimehityksen tavoitteista, selkeistä kannoistamme ja niin, pyrimme myöskin eh, saamaan aikaan keskustelua Euroopan unionin sisällä sanamuotojen kautta ja ottaen esille aiheita, joista ei käydä keskustelua, miksi jäsenvaltioissa. Heidi haluaa vielä lisätä jotain ja Charleskin. Anteeksi, unohdin mainita erään asian. Huomasimme jo tässä rakenteellisessa vuoropuhelussa – tässä puolivälitarkastuksen myötä, niin monesti kysyn komissiolta, ja onko suuren hallinnon edustajalta kysyin myös, että miten sitten tässä tämä erotteluperiaate tulee sovelluksi? No vastaus oli aika epäselvä, mutta kun Strasbourgissa keskustelimme Roa Mogherinin kanssa ja Mimitsan kanssa, niin ilmeni, että tuo periaate sitä ei enää sovelleta tämä pitää selvästi sanoa, koska jos ajatellaan budjettia, niin pitää nyt olla selvää, että mitkä periaatteet johtavat budjettipolitiikkaan, jossa on periaate, jonka eteen taisteltiin pitkään, ja jos se ei aina käytössä, niin pitää sanoa selvästi. Jos on argumentteilla käyttämättä sitä, niin ok, jos halutaan saavuttaa tavoitteet, kehitystavoitteet, niin silloin pitää myös olla kiinnostunut niistä köyhistä, jotka ovat sellaisissa maissa, jotka ovat nousevia maita – eli jotka on pois tuosta luettelosta tämän periaatteen, erotteluperiaatteen myötä. Tässä tapauksessa tämä pitää sanoa myös hyvin selvästi ja selittää meille, että miten tämä muutos tulee käytännössä tapahtumaan, operoimaan ja sitten näissä budjettiluvuissa se sitten näkyy, mutta uskon, että olisi hyvä saada selityksiä näihin komission ratkaisuihin, koska tässä on tietty epäkohta, koska nämä kaksi toimintaa komissio ja ulkosuhdehallinto toisaalta ja sitten Euroopan parlamentti. Ei, niiden lähtökohdat tulevat erilaista. Yksi vastauksista on se, että keskitulotason maissa on konflikteja ja sotaa. Vastaus on se, että nämä maat, jotka kuuluivat tähän kategoriaan, ovat nyt joutuneet siihen tilanteeseen, että ne ovat tuhoutuneet sodan takia ja konfliktien takia. Niitä yritetään nyt jälleen rakentaa. Heidi. Security. Niin selvästikin turvallisuus ja muuttoliikepainopiste budjetissa on jotakin sellaista, minkä suhteen meidän on oltava hyvin varovaisia niin, että emme aloita kehitysvarojen osoittamista tarkoituksiin, jotka ovat puhtaasti ristiriidassa tai sen kanssa tai erilaisia tavoitteita. Luin mielenkiinnolla sen, tai kuuntelin mielenkiinnolla sen, kun komissio puhui Spotlight-aloitteista. Tätä me olemme kovasti tukeneet. Ja mitä sitten tulee humanitaariseen apuun, täällä puhuttiin sitä, että yksi tavoite on humanitaarisessa avussa tukea ratkaisua Rohingya-kriisiin ja ajattelin tätä valtaisaa humanitaarista kriisiä, joka liittyy raiskattuihin naisiin. Tietääkseni 65 000 naista on jo synnyttänyt lapsia, jotka liittyvät näihin joukkoraiskauksiin, joita turvallisuusjoukot Myanmarissa harjoittivat. Haluaisin tietää, seuraako komissio tätä kysymystä, koska tämä on ennen näkemätöntä seksuaalista väkivaltaa, josta olemme nyt tulleet tietoisiksi. Minister, who is coming? Voimme kysyä tätä myös Itävallan ministeriltä. Tietääkö pääosasto EKKO, onko erityistä ohjelmaa, jossa huolehdittaisiin tästä kysymyksestä, kun kyse on rohinka naisten joukkoraiskauksista? Ei, mutta voimme lähettää teille vastauksen niitä vielä. Now we can ask. Esitämme tämän kysymyksen kello 11 neuvostolle, kun ministeri tulee vieraksemme. Kiitos kollegat tästä tärkeästä esityslistan kohdasta. Meidän tulee seurata, mihin rahoja käytetään ja miten välineitä hyödynnetään. 18. heinäkuuta on määräaika tarkistuksille ensi viikolla siis. Kiitos kollegat. Kiitos myös komission virkamiehille. Okay, thank you. We can move to article 8. Sitten kohta kahdeksan esityslistalla uusi kumppanuus elintarviketurvien ravitsemuksen parantamiseksi. Kyse on seurantamietinnöstä. Maria Hoibu laati kaksi vuotta sitten mietinnön. Kaksi vuotta siitä jo on, aika kuluu nopeasti. Mutta silloin siis laadittiin mietintö elintarviketurvasta ja ravitsemuksen parantamisesta ja perehdyttiin siihen, miten G8 on pyrkinyt saamaan uusia investointeja elintarvikealalle. Meidän mietinnössämme todettiin, että on olemassa myös riskejä. Nyt kyse on seurannasta. Kuuntelemme myöhemmin keskusteluissamme asiantuntijoiden näkemyksiä Afrikan unionista. Meillä on vieras Action contre la faim järjestöstä, eli toiminta nälkää vastaan. Ei suinkaan naisia vastaan, niin kuin puheenjohtaja ensin ajatteli. Nyt kuitenkin kuulemme ensin esittelyt, mistä oikein on kyse. Maria Hoivu, ihan muutamassa minuutissa. Mitkä ovat ydinkysymykset? Kiitos Linda. Kiitos Linda. Miksi me nyt sitten keskustelemme tästä asiasta? Tämä on minulle asia, joka on lähellä sydäntäni, että Afrikassakin maataloutta ja vähiten kehittyneissä maissa myös edistetään maataloutta. Se ei onnistu, kun me vain ei voi sanoa, että olisin tässä innovaatioita vastaan tai en ymmärtäisi, että olisi tarvetta uudistuksen päinvastoin. Näen, että on todella välttämätöntä saada aikaan uudistuksia. Minulle tämä on asia, joka on ehdoton prioriteetti. Jos me harjoitamme köyhyyden torjumista, jos me haluamme torjua nälkää, niin sehän lähtee liikkeelle maataloudesta. Se lähtee liikkeelle viljelijöistä ja ratkaiseva kysymys ovat investoinnit. Ei siis se pelkästään, että otamme tarpeeksi rahaa käyttöömme, vaan se, että rahat osoitetaan kohdennetusti nimenomaan hyviin hankkeisiin. Näiden hankkeiden täytyy tukea pienviljelijöitä, koska he ovat Saharan eteläpuolisessa Afrikassa se, joka on tukirankana kaikille. 70 prosenttia ihmisistä elää maataloudesta ja tämä on siksi se kohta, josta on lähettävä liikkeelle. Tämä New Alliance-hanke, se oli syy siihen, missä olin tehdä tämän mietinnön, ei täytä täysin näitä tehtäviä. Se on hiukan enemmänkin tällaista toimintaa vanhaan malliin. Siinä viedään maatalouden malleja, jotka ovat vanhanaikaisia, jotka eivät ole sellaisia, että ne vastaisivat ympäristöongelmiin tai ilmastonmuutoksiin eivätkä vastaa Agenda 2030 liittyviä välttämättömiä tarpeita, koska siellä on selkeästi sanottu, että tarvitaan syvälle menevää uudistusta maatalouden puitteissa. Ja lopuksi vielä yksi lause. Minä olin keväällä FAOssa, joka käsittelee agrotaloudellisia metodeja, ja se oli kansainvälinen konferenssi, jossa oli edustajia koko maailmasta – siellä keskusteltiin todella erilaisista metodeista ja viime viikonloppuna olin Kreetan saarella. Siellä oli kokoontuneina tutkijoita koko maailmasta, jotka käsittelivät maatalouden eri menetelmiä. Ja kaikkialla tultiin samaan lopputulokseen, että tarvitaan perustavanlaatuista uudistusta. Ja tähän tämä New Alliance ei välttämättä ollut sovelias, mutta monet tulokset, joita voidaan tästä oppia uusia ohjelmia varten – tulevaisuudessa ajatellen sitä, mitä rahoja voitaisiin käyttää paremmin, tulevaisuudessa paremmin ja kohdennetummin, koska rahat eivät tule lisääntymään. Ja siksi on tärkeää, että niitä täytyy käyttää kohdennetummin ja paremmin. Ja nyt odotan mielenkiinnolla keskustelua ja tietoja, joita saamme kuulla tästä selvityksestä. Thank you. Well, our first contribution is going... Kiitos. Ensin kuuntelemme Skype-yhteyden välillä puheenvuoron. Tätä viestiä ei kuitenkaan tulkata puhe, puheen kuulemme englannin kielellä. Meillä on ilo nyt kuunnella vieraanamme herra Usman Padianea. Hän on tutkimusinstituutista. Hän toimii siellä johtajana ja on tehnyt myös arviointikertomuksen Afrikan unionin nimissä. Yhteys näyttäisi toimivan. Herra Padian, Tervetuloa valiokuntaamme Skype-yhteyden välityksellä. En tiedä, mistä te nyt oikein skyppaatte. Kenties voitte esitellä itsenne. Thank you very much. I give you the floor. Okay, thank you, ma'am. I am actually calling in today from Lilongwe in Malawi. Uh, we have been holding a conference uh, to, to support policy innovation uh, and helping African countries learn from one another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 to integrate MNE and learning, so evaluation, monitoring, and learning at the planning and design stage. And early on, agree on the modalities to track outcomes, progress, and performance and impact. I'll stop here and I thank you for your attention. Yeah, thank you. Thank you very much. It's a very good... Kiitos. Erittäin hyvä yhteys Malawiin tänä aamuna. Kuulimme teitä ihan selkeästi. Kiitos äh, suosituksista aina on vaarana, kun on näitä suuri lahjoittajakonferenssien sitoumuksia, ettei suunnitella riittävästi ja sanoitte, että tämä pitäisi tehdä. Se on ihan oikein selvä. Toinen puhuja seuraavaksi Valentin Rochard, Action Against Hunger. Hän puhuu ranskaa, joten kulkeet korville, jos tarvitsette. Um, bonjour à tous. Huomenta kaikille. Valentin Rochard, Minä vastaan puhutaan Action Against Hunger-ohjelmassa eri asioista nopeasti puhuisin kansayhteiskunnan roolista ja tuottajajärjestöjen roolista on tämä uusi kumppanuus, elintarvikekumppanuus, NAFSN-kumppanuus. Muistutus alkuun. Tämä ohjelma alkoi 2012 ja alun alkojen tämä oli aloite, joka oli tervetullut, koska siinä päätettiin, tehtiin 30 vuotta lähes sitä, ettei priorisoitu tätä maatalouden kehittämistä ja ravintokysymyksiä, joten tässä osallistuttiin todellakin oikean hetken toimeen. Pohdittiin oikeita ravinto- ja maatalouskysymyksiä, joten suuria odotuksia oli, jotka kohdistuivat tähän aloitteeseen. Kuitenkin saatellaan muotoa ja toimintatapaa ja miten tämä nyt syntyi, niin tämä aloite on, siihen kohdistunut paljon kritiikkiä eri tavoin siis valitettavasti paljon valuvikoja, jotka ovat rajoittaneet sen vaikutusta minusta. Luetteloin nopeasti nämä kolme periaatteellista kritiikin lähdettä. se on saattaa kansalaisjärjestöä ja tuottajärjestöä on tässä mukana Saharan Etelä-Afrikassa. Ensimmäinen kritiikki, joka estettiin N äh, tähän kumppanuuteen 2020 oli, ettei ollut tarpeeksi osallistavaa toimintaa, Eli kyse olisi aloitteista, joissa torjutaan eli, airavitsemusta ja muuta, mutta kansalaisjärjestöt ja tuottajajärjestöt, kansallisyhteiskunta siis, joka työstää ravintokysymyksiä, heitä ei oltu kuultu, heitä ei integroitu tähän koko prosessiin, eikä täytäntöönpanoa myöskään. Ja hyvä esimerkki tästä on tuo avoin kirje, joka Euroopakin eh, puheenjohtaja lähetti Kyse on järjestöstä, joka Länsi-Afrikan tuottajat kokoaa yhteen, eli Afrikan unionilla tässä myös mukana hän selitti. No siis tämä oli avoin kirje, joten se on saattavilla 60 prosenttia Länsi-Afrikan väestöstä työskentelee maataloussektorilla, noin 20 prosenttia ravinnosta tuotetaan paikallisesti Länsi-Afrikassa. Näin on he edustavat kuitenkin tärkeimpiä yksityisiä investoijia maataloudessa, saarnan eteläpuolisessa Afrikassa. Ja oli ihmeellistä, että että kun on nyt tämä aloite, jolla pyrittiin yksityisiä investointeja edistämään maatalousalalla, jotta torjuttaisiin tätä ruokaa ja turvattomuutta, tapahtuisi ilman heitä. Toinen kritiikki, jonka halusin ottaa esille, liittyy enemmän täytäntöpanoon, kun tarkastellaan kumppanuutta Afrikassa, niin tässä on eri tarpeita otettu huomioon ohjelmassa, mutta valitettavasti nämä tarpeet eivät ole pienten tilallisten tarpeet, se on identifioitu kansallistuottajien järjestöt, strategiset puitteet tässä kumppanisohjelmassa on rakennettu suurten yhtiöiden tarpeiden mukaan ja kansainvälisten toimijoiden tarpeiden mukaan valitettavasti monissa tapauksissa. Strategiset puitteet ovat siis opastaneet kumppanuuden vähän kansallisesti, mutta siinä ei ole huomioon tarpeeksi pienten toimijoiden tarpeita. Se en partie dû, à mon avis. Osittain tämä johtuu. No, osittain tähän on puututtu jatkossa, mutta ongelma se, että nämä eivät ole mukana alusta asti. He eivät olleet tässä pilotointikomiteassa, näin heitä ei kuultu, kun näitä suuntaviivoja päätettiin tämän takia. Heidän kantojaan ei saatu kuulta, eivätkä voineet osallistua prosessiin, mutta tässä on kysymys, että ketä tämä uusi kumppanuus pitäisi hyödyttää? 50 prosenttia henkilöistä, jotka kärsii huonosta ravinnosta Afrikassa, on viljelijöitä, he eivät ole paikalla ja he eivät olleet strategian keskiössä, joten – Ketä pitäisi hyötyä, ketkä ovat suurimmat edunsaajat kuudessa kumppanuudessa? No tämä kysymys, jota moni esittää Europakissa, joka on tämä tuottajärjestö Länsi-Afrikassa ja sitten toisaalta näissä kansallisissa järjestöissä. Kolmas kritiikki, joka on viimeiseni, jonka jälkeen voimme jatkaa. Vaikutus, toinen vaikutus, joka tällä uudella kumppanuudella on elintarviketurvaan ja aliravitsemukseen tämä vaikutus ei ole mitattavissa tällä hetkellä. Iästä ei ole mitattu, koska on indikaattoriongelma. Indikaattorit ovat yleisluontoisia, ne eivät ole tarkkoja, eivätkä, vaikutus, eivätkä arvioi vaikutusta useasta syystä tietyissä tapauksissa. No, en tuolla ollut mukana keskusteluissa, mutta tietyissä tapauksissa sanottiin, että nämä indikaattorit, vaikutusten indikaattorit hankkeissa, investoinnissa, joita helpotettiin, otettu pöydälle, mutta niitä pidettiin liian tiukkoina ja ne arvioitiin, ne pelottavat liikaa tai karkottavat liikaa yksityisiä investointeja, mutta sitten on tuo indikaattorikysymys, mutta myös tuo perusolettamuskysymys tässä kumppanuudessa, joka on, että kun houkutellaan yksityisiä investointeja, niin lisätään tuotantoa ja de facto sitten ruokaturva paranee ja aliravitsemuksella puuttua. Tämä visio valitettavasti on hyvin yksinkertaistava, jos ajatellaan yhteyksiä maatalouden ja tuotannon ja elintarviketurvan ja aliravitsemuksen välillä. Elintarviketurva ja aliravitsemus, no tässä on taustalla rakenteellisia syitä. Tämä liittyy muussa saatavuuteen, tasa-arvoon, köyhyyteen. Näihin kysymyksiin ei ole puututtu maatasolla – kun on ollut näitä strategisia ohjelmia NAFSN-kumppanuuden myötä. Mutta kyse on myös siitä, miten todellisuus nähdään, jos katsotaan tätä ruokaturvaa Afrikassa. Jos katso, tässä on katsottu vain tuotantoa, elintarviketurva, no jos ajatellaan elintarviketurvaa vain tuotantokysymys, sitten unohdetaan esteettömyyskysymykset, jos ajatellaan rahoitusta tai fyysiä esteitä. Tietysti demo, demografista siirtymää on tapahtumassa tällöin pitää lisätä maataloustuotantoa. Kysymys kuuluu miten ja ketä se hyödyttää. Ja lopuksi yksi viimeisistä syistä, joka on tuo esille, ottaen kansalaisyhteiskunnan puolesta – järjestelmän kautta on se, miksi tämä uusi kumppanuus on heikosti vaikuttanut tähän tilanteeseen, on tuo maatalousmalli, jota tässä edistetään allianssin kautta. Useimmissa tapauksissa maatalousmalli ei voida pitää kestävänä. Kyseessä ei ole malli, joka, no jos ajatellaan näitä tarpeita, joita väestö on ilmaissut ja miten ilmastonmuutos vaikuttaa – paikallistasolla. No muistutuksen ilmastonmuutos on 1,5 astetta eteläisessä Afrikassa, joka on kaksi kertaa tuo vaikutus, mikä olisi Euroopassa. Näistä kolmesta syystä kumppanuus kuusi vuotta perustamisen jälkeen ei vaikuta mitattavissa olevalla tavalla, jos ajatellaan er-, elintarviketurvaa ja aliravitsemusta. Tiettyjä hankkeita on, jotta voidaan edistää, jotka ovat vaikuttaneet jotka on kohdennettu pieniin tuottajiin, ja se on vahvistanut niiden osuutta markkinoilla, kuka näistä kiistä, mutta sitten on myös mahdollista, että voitaisiin edistää hankkeita, jotka esimerkiksi Nigeriassa ovat johtaneet maanastukseen Burkina Fasossa tavallaan saattanut aiheuttaa tulojen menetystä ja tietyissä kasvukeskuksissa tämä on vähentänyt tuloja, joita maanviljelijät saisivat maataloustuotannosta ja niin edelleen. hyvin nopeasti tässä nämä kolme periaatteellista huolenaihetta tai kritiikkiä, jotka on esitetty. Lopetan kohta. Niin, kansalliskunnan ilmastota kritiikkiä, noin 100, se, 100 kansalaisjärjestöä, tuottajajärjestökenttä on tätä huolta esittänyt nyt kuuden vuoden ajan. Tässä on 78 tapaustutkimusta, joita on tehty näissä eri maissa, jotka ovat mukana uudessa kumppanissa Malawi, Côte d'Ivoire tai Senegal esimerkiksi, mutta tämä kritiikki on toistunut myös tutkimuksessa ja se toistuu myös näissä suosituksissa ja tuloksissa, kun on nämä tapaustutkimusta, jota on tehty tuossa aikaisemmassa raportissa. Kaksi minuuttia vielä haluaisin puhua yhdestä Ranskan tekemästä raportista. Siinä puhuttiin Burkina Fason tapauksesta. Siinä kohta kohdataan käyn läpi nämä kolme kritiikkiä, jotka mainitsin. Puhutaan maatalousmallista ja yksityissektorin roolista ja sitten puhuttiin myös hallinnoinnista. Tämän raportin myöhemmin helmikuussa Ranska päätti poistua NAFSN-kumppanuudesta. Tämä tehtiin vain yksipuolisesti, mutta se tehtiin siksi tuo päätös, koska tuo rahoitusmalli ja kehitysmalli, jota oli ehdotettu, ei vastannut sen visiota, kun pyritään torjumaan nälkää. Siinäpä kaikki. Ja sitten loppuun vielä suostusvetoomus. Sanoisin siis, että EU on NAFSn kumppanuudessa ollut koordinaattorina Kotivuorissa Norsulonikolla. Ja No nyt Ranskahan poistui tästä kumppanuudesta. Tästä on kolme jäsenvaltiota, jotka ovat tehneet vaikutusten arviointeja, jotka valitettavasti osoittavat, ettei vaikutus ole kovinkaan merkittävä, jos ajatellaan elintarviketurvan parantamista. No nyt olisi mielenkiintoista, että EU voisi puolestaan tehdä vaikutusten arvioinnin riippumattomasti ja käydä läpi, mitä seuraamuksia ja vaikutuksia on NFSNn vaikutuksella Norsulurannikolla. Kiitos. Okay, thank you very much. Colleagues... Kiitos. Hyvät kollegat, aika on lopussa. Ministeri saapuu paikalle. Budjettikeskustelu venyy pidemmäksi kuin oletettua. Olemme kuulleet nyt ristiriitaisia näkemyksiä. Ranska vetäytyi, koska ei ollut tyytyväinen. Sitten Afrikan unionin arvioiden mukaan jotkut osat ovat onnistuneet hyvinkin. Kollegat, kysymyksiä. Maria ja Äh, Mitteli äh, on komission edustajana. Olkaa hyvä. Paljon kysymyksiä olisi, mutta koitan nyt rajoittaa niitä. Mikä minun nyt kiinnostaisi vielä, jos ajatellaan näitä arvioijia. No, te, tarkastelinko myös, mikä tilanne on se, kun pannaan Agenda 2030? Oltiinko tätäkin tarkasteltu? Ja nämä pientuottajat ja viljelijät, kuinka monen kanssa puhuitte suoraan Tähän haluaisin vielä vastauksia. Sanoitte, että he olivat hyvin vähän mukana. Nyt kun on tuo arviointivaihe, puhuttiinko heidän kanssaan? Ja kun arviointia tehtiin, puhuttiinko biodiversiteetistä, tarkasteltiinko sitä? Tai katsottiinko sitä, miten maata saadaan käyttöön paikan päällä, jos ajatellaan viljelijöitä? Ja sitten vielä kaksi kysymystä komissiolle mitä johtopäätelmiä komissio tästä vetää, erityisesti kun kyse on maa, meillä on tämä EIP-maatalousinvestointiikkuna. Katsotaanko nyt vielä, että kun on tuo uusi investiikkuna, voidaanko siinä toimia paremmin. Ja kun on tuota sektoridialogia kumppanimainen kanssa, niin EU, tuleeko se pohtimaan vaihtoehtoja näille menetelmille – yhä enemmän kiinnostusta komistossa on myös tällaiselle agrariekologialle ja tärkeää olisi minusta, jos tätä alaa voitaisiin tutkimaan ja mennä FAOn suuntaan, joka tässä kapasiteettia pyrkii kehittämään siinä kaikki. Thank you. And Maria, Kiitos Maria, olet oikeassa. Eilen kestävän kehityksen rahaston johtokunnan kokouksessa eilen todettiin, että maataloudessa on paljon mahdollisuuksia ja täytyy varmistaa, että tämä olisi unionille yksi painopisteistä. Minkälaisen arvion komissio on tehnyt tästä uudesta mahdollisuudesta investointeihin? Kuulimme hieman kritiikkiä juuri äsken. Miksi Ranska ei ole ollut tyytyväinen? Edustaja, eh, herra Mitsi komissiosta, olkaa hyvä. Kiitos ja hyvää huomenta kaikille. Selvästikin hyvin tärkeä kysymys, kun puhumme yksityisen sektorin investoinnista maatalouteen. Tämä allianssi, uusi allianssi, tämä oli prosessi, joka lähti Akvilas jälkeen, siis kuuden vuoden ajan, eli tästä lähti liikkeelle hyvin arhaisesta investointitasosta tuon 2007-2008 oli kriisi. Meillä oli Laquila, meillä oli CAPS, joka on maailmanlaajuinen maailmanpankin ohjaama turvallisuusohjelma. Ja tästä syntyi voimakas sysäys. Saimme kuulla, että ranskalaiset yksipuolisesti lähtivät irti tästä allianssista. Me olimme varovaisempia ja kuitenkin tietoisena siitä, että jos menee kuitenkin tämän, tämän allianssin velposivulle, se on lähes kuumassa, siellä ei tapahdu mitään, ei ole tapahtunut mitään kolmeen neljään vuoteen. Totta kai voi arvioida tätä. Tänä aamuna saimme kuulla EFRistä, jossa, EFRissä, jossa olemme läheisessä yhteistyössä katsomassa, minkälaisia elintarvikejärjestelmiä järjestelmiä tarvitaan siksi, että lähdetään liikkeelle puhtaasta yksisektorin estämästä, mutta jos halutaan aikaan hinnoissa avoimuutta, osallistuvuutta, biodiversiteettiä, eh, ruokavalioja, tämä vaatii enemmän tällaista järjestelmällistä lähestymistapaa ja tulokset ovat sitten kaiken kaikkiaan hiukan sekavia. Me olemme valinneet tällaisen varovaisen lähestymistavan, koska meillä on voimakas portfolio, eh, mitä tulee turvallisuuteen ja ravintoon vuoteen 2020 saakka yhdessä noin 8 miljardia, hiukan enemmän. Ja me etsimme tai katsomme 19 osalta uutta maata, emme nyt tässä aseta tietyn puitteisiin, mutta tässä on tietty vastuullisuustoimi, jota me seuraamme jaksoittain. Se hoibussisti meille kysymyksiä tästä kun, uudesta kumppaneista ja vaihtoehtoisesta järjestelmistä. Ensinnäkin ja AI, AIPstä meillä on edelleenkin paljon vastarintaa ja ennustuksen puutetta rahoituslaitoksissa investoida maatalouteen – ja tähän sektoriin reaktiota tulee paljon kaupungeista, digitaalistumisesta ja uusiutuvissa energioissa, mutta vähemmän maataloudessa. Sitä pidetään edelleenkin korkean riskin alana eh, lähtien liikkeelle sitä, minkälaisia nämä investoinnit ovat tapahtuu. Eli meidän pitää katsoa sitä, mitä voitaisiin tehdä viimeisten kuukausien aikana. Olemme katsoneet eri aloitteita, joista voidaan voidaan tarttua niihin kysymyksiin, jotka olleet tänään esillä. Olemme yhteydessä, rahoitamme rahastoa, Kofidesin ja Asetin kanssa, jonka suuruus on 20 miljoonaa, jossa on kysymys mikroluotoista, jotka kohdistuvat maatalouteen EFARTin kanssa, eli myöskin eh, FAO on mahdollisesti mukana näissä eh, virastoissa tai teknistä avua, koska nämä ovat sellaisia asioita, 20 000 euron ja 1 miljoonan välillä olevia. Euros. We are also finan- eh, unohtuneita luoteja siis, ja me olimme pyrkineet eh, noin 39 miljoonan osalta muita yhteyksiä qf 2 kanssa noin 20 eh, miljoonan osalta. Meillä on tällainen salkku, jossa on 134 miljoonaa, josta jos olemme sitoutuneet seurantaan ja arviointi, koska suuret haasteet selvästikin liittyvät siihen, että arvioidaan vaikutusta paikan päällä, ja kuten edustaja Hoibus sanoi, minkä tyyppiset mallit, jotka liittyvät tällaiseen agroekologiaan, ja Rooman tapahtumassa muutama kuukausi sitten, eh, jossa tämä asia oli esillä. Tärkeää on, ajatellen kokemuksia, joita olemme saaneet eh, tästä G7-prosessista, on se, että meidän pitää tunnustaa yksityinen sektori oli tässä paremmin mukaan tällaiseen elintarvike-ekosysteemiprosessiin, jossa voimme käyttää AIPn <clears throat> teknistä, teknistä puolta ja säilyistä, säilyistä puolta, koska nämä ovat myöskin pitkälle säädöksellisiä liittyviä kysymyksiä, mitä löytää rat tässä sääntelyympäristössä, miksi investoinnit, eivät pelkästään eurooppalaiset investoinnit, vaan Meillähän on sitten siis kestävää äh, yritystoimintaa Afrikassa, Abidjanin jälkeinen äh, prosessi ja Afrikan äh, erityistyöryhmän Task Forcein kanssa me pyrimme löytämään sitä, miten voitaisiin paremmin olla mukana siinä, että otettaisiin huomioon sosiaaliset ja ympäristölliset mallit, jotka ovat vertailukohde maailmanlaajuisesti suhteessa muihin malleihin, Kiinan malliin tai muun tyyppisiin malleihin, jotka välttämättä eivät ole parhaita tällaisille pienille ja osallistaville maatalouden järjestelmille. Ja tietysti yksityisen investoinnin kanssa osallistavassa mallissa eh, myöskin harjoittaa maatalouden tutkimusta kehitystä ajatellen. Jos katsomme näitä elintarvikejärjestelmiä, niin me pitää enemmän investoida maatalouden eh, kehitykseen ja tutkimukseen. Agroekologia tästä osa, agro, metsätalous ja eh, biologinen monimuotoisuus. Meillä pitää saada aikaan myöskin vaikutusta niin, että saadaan aikaan monimuotoisia ruokavalioja. Ja olemme, niin kuin sanoin, olin Washingtonissa muutama päivä sitten keskustelemassa siitä, miten me voimme paremmin eh, saada aikaan tällaisen elintarviketurvallisuuden lähestymistavan kehitysmaissa niin, että maat ottavat tämä hankkeet omakseen ja tämä tapauksessa kadukin puitteissa, mutta tärkeimpää on vielä se, että me Euroopan komissio ja jäsenvaltiot – meidän tulisi ottaa enemmän esille investointien suhteen yhteydessä maatalouteen liittyvä ala, ja meidän pitää saada aikaan uudenlainen hallinnointijärjestelmä, jossa äh, erilaiset virastot ja äh, tämä lentoturvallisuuskomitea, niin pitää olla ytimessä. Ja tämä ei kuitenkaan voi olla toimintaa vanhaan malliin, koska on selvää, että sen tyyppiset elintarvikejärjestelmät tarvitaan, jotka ovat kestäviä seuraavan vuosikymmenä, jotka ovat huomioon 2030 agenda niin, että ollaan perustavallisuus erilaisia kuin se, mitä olemme tähän mennessä kokeneet. Kiitos. Tällaista strategista keskustelua tulisi käydä kestävän kehityksen rahaston johtokunnassa. Eilen ei käynyt selväksi, että tällaista strategista keskustelua käytäisiin. Pitää puhua siitä, minkälaista elintarviketuotantoa ja ketjua tulisi edistää. Eli onko tämä yksi mahdollisuuksista, joita tässä rahastossa on toimia? Sitten jos aivan lyhyesti voitte kommentoida teille esitettyjä kysymyksiä äh, äh, herra Padian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 Thank, thank you very much for being very brief. Kiitos näistä lyhyistä kommenteista. Entäpä sitten verämme, herra Prochard, vielä loppuun lyhyt kommentti. Question. Niin, tähän kysymykseen ja konsultaatioon, jota järjestöjen keskuudessa on käyty. Tiedän vain Burkina-tapauksen metodologiasta, jota Ranskan hallitus on käyttänyt. Brittijärjestöt perehtyivät tämän uuden kumppanuuden vaikutuksiin omassa analyysissään. sirad tutkimuskeskus nosti esille tämän hyvin tiukan metodologian. On kaikkia toimijoita pyritty haastattelemaan. Okay, thank you. Kiitos. Tämä keskustelu täytyy päättää nyt tähän. Kiitoksia oikein kovasti teille jotka olette pitkän matkan takaa mukana tässä keskustelussa ja käytätte aikaanne. Kiitos myös herra Hosha ja luonnollisesti myös herra Mitsi komissiosta. Me jatkossakin seuraamme aiheen kehittymistä. Ja kun luomme uusia välineitä, niin sitten täytyy huolehtia suunnittelusta sen suhteen, miten rahoja käytetään. Nyt tämä kohta on käsitelty loppuun odotamme puheenjohtajan valtionministeriä paikalle. Tarkastetaan, onko hän jo tullut. Okay, colleagues. We, if everyone could take their seats. Kollegat, jos istuudutte paikoillenne, niin käynnistämme hyvin tärkeän näkemysten vaihdon Itävallan ministerin kanssa. Itävaltahan on puheenjohtajavaltio. Pyydän kaikkia istuutumaan paikoilleen. Meillä on ilo toivottaa tervetulleeksi ministeri Karin Kneissel. Niin englanninkielessähän K jää usein ääntymättä. Karin Kneissel on siis äh, Itävallan Eurooppa, integraatio- ja ulkoasiaministeri. Keskustelemme puheenjohtajavaltion painopisteistä humanitaarisen avun alalla ennen kaikkea. On ilo, että olette vieraanamme. Tulevat kuusi kuukautta johtavat meidän, meidät parlamentin kauden loppuun ennen Euroopan vaaleja ja tiedämme, että lukuisia humanitaarisia kriisejä on käynnissä maailmanlaajuisesti. Muistan ensimmäisessä kokouksessamme komission jäsen sanoi, että nyt on aivan ennätysmäärä humanitaarisia kriisejä käynnissä. Ja tämän jälkeen kriisit ovat pahentuneet, levinneet, eh, jatkuneet ihmiset ovat jättäneet kotiinsa. He ovat olleet jo monta vuotta erossa kotiseuduistaan ja kodistaan. Ja koulutusalalla esimerkiksi puhutaan jo kriisitilanteesta. Olemme kuulleet asiantuntijoita lähi tilanteesta ja erityisen huolissamme olemme pakolaislapsista Syyriassa. He asuvat Libanonissa, Turkissa ja muissa naapurimaissa ja myös Afrikassa – Tänä aamuna olemme puhuneet EUn budjetista. EUn budjetin keskittymisestä humanitaarisiin kriiseihin, Jemeniin, Rohingya-kriisiin ja siihen, että Lähi-idän maita kriisin jälkeen tulee uudelleen rakentaa, jälleen rakentaa. Olemme tyytyväisiä olette verranamme ja saatte heti puheenvuoron. Olkaa hyvä. Uh, Kiitos puheenjohtajat, parlamentin ja naiset ja herrat, hyvät kollegat tulkkikopeissa. Eilen minulla oli ilo puhua parlamentin jäsenille ulkoasioiden valiokunnassa ja minulla on todella vilpitön niin todella tarkoitan sitä, että voin käydä yhteistyötä parlamentin kanssa. Sorry. Because it's a bit louder. Sorry, the people... Nyt olkaa, olkaa hyvä, hieman hiljempaa. Jos ihmiset haluavat jutustella ulkopuolella salin se onnistuu. Tämän sanoin jo aamupäivällä. Täällä pidetään kuitenkin kokousta. Olkaa hyvä, ministeri. Joten minä pidän sitä vilpittömästi kunniana, että voin käydä todellista keskustelua, koska te parlamentin jäseninä te olette täällä valvomassa meitä, jotka olemme puheenjohtajavaltiona tietyssä mielessä toimeenpanotaho ja kuten olen viimeisten seitsemän kuukauden aikana käynyt keskustelua kansanparlamentin kanssa, niin tätä pyrin nyt käymään täällä, eli siis käymään tällaista vilpitöntä keskustelua, mutta haluaisin varoittaa kollegoja kopissa, kuten eilenkin. Minä haluaisin käyttää sekä englantia että ranskaa ja aloittaa ranskan kielellä viittaamalla Charles de Montesquieuhen juuri tästä aiheesta, joka liittyy vallan tasapainoon. Puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, valiokunnan jäsenet. Minulla on kunnia ja samanaikaisesti ilo käyttää tänään puheenvuoro ulkoasian ministerinä ja luonnollisesti myös puheenjohtajavaltion edustajana. Sallinette ensin vakuuttaa teille, eh, miten tärkeä rooli Euroopan parlamentilla on. Euroopan parlamentti on edustettuna myös eh, lukuisissa parlamentaarisissa yhteyksissä. Te edustatte kansalaisia lainsäädäntöprosessissa. Tämä on yksi perusperiaatteista demokratiassa Euroopassa. Kyse on vallan kolmijaosta. Täytäntöönpanovalta, lainsäädäntövalta ja oikeudenkäyttövalta. Mikä olisi parempaa kuin jatkaa tällä kaunilla Molieren kielellä ja muistuttaa Charles Montesquieun työstä. Hän kirjoitti omassa teoksessaan klassikossa L'esprit de loi, ja nyt siteraan häntä, ei ole vapautta, jos oikeusvaltaa ei eroteta täytäntöönpano- ja lainsäädäntövallasta. Ja Montesquieu jatkaa, kaikki menetetään, jos sama elin tai henkilö käyttää näitä kaikkia kolmea vallan lajia. Kyse on myös yksi, yksilöiden välisestä riitatilanteista ja sama henkilö ei voi näitä kolmea tehtävää toteuttaa. Sitten menisin itse asiakysymyksiin tämän valiokunnan osalta. Halusin kuitenkin esittää edellisen kommentin sen takia, että on hyvä, että voimme käyttää tämän tilaisuuden ja käydä näkemysten vaihtoa. Meillä on kerrottu, että meillä on paljon aikaa kysymys-vastaussessioon ja te olette täällä valvomassa meidän työtämme. Uh, just taken over the president. Austria on siis Austria juuri hoitaakseen puheenjohtajan muutama päivä sitten. Me olemme hyvin kriittisessä vaiheessa ajatellen kehitysyhteistyötä Euroopan unionin tasolla. Me olemme prosessissa, jossa määritellään tuemme muoto eh, kehittyville maille tulevina vuosina osana monivuotista rahoituskehystä. Ja tähän yksityiskohtaisemmin palaan myöhemmin puheenvuorossani. Me olemme myöskin me suhdettamme maihin, jotka ovat mukana nykyisessä AKT-sopimuksessa, kotonuun sopimuksessa. Kaikki tämä ajattelen sitä, että Konfliktit ovat lisääntyneet, pakolaisten määrä maailmanlaajuisesti on lisääntynyt ja YK pakolaiskomissaarin viraston mukaan on 65 miljoonaa pakolaista ja tiedätte paremmin kuin minä, että sitten on myöskin sisäisesti siirtymä, jo että ihmisiä, joiden määrä on tuntematon ja jotka eivät näy tässä 65 miljoonassa. Se, mitä me kohtaan, menee pitemmälle kuin kehitysyhteistyö ja humanitaarinen tuki, jotka ovat nousseet viimeisten 30 vuoden aikana. Mutta joka tapauksessa me voimme omalta osaltamme toimia johdonmukaisesti ja minä palaisin tähän politiikan johdonmukaisuuteen yksityiskohtaisemmin, koska kysymys on siitä, että otetaan vakavasti, että ollaan johdonmukaisia monilla eri alueilla, joilla harjoitetaan eurooppalaista politiikkaa silloin, kun on kysymys etelä-pohjoinen ja itä-länsi suunnista. Kävisin yksityiskaisemmin siihen, mikä on ensisijainen prioriteetti meidän osaltamme siitä lähtien, kun Montereyssä määriteltiin kehityksen tavoitteet. Kysymys on siitä, että torjutaan äärimmäistä köyhyyttä. Kehitysyhteistyö on köyhyyden kitkemistä. Olen kirjoittanut tästä asiasta aiemmassa elämässäni kansainvälisten suhteiden opettajana, analysoijana. Olen lukuisissa yhteyksissä kohdannut lukuisia varoituksia muun muassa maailman talousfoorumista, että on olemassa maailmanlaajuinen tulokuilu. Tämä tulojen eh, ero on pääsyy siihen, että on olemassa uhkia maailman turvallisuudelle – ja tähän liittyvät sitten myöskin muut asiat, kuten muuttoliike. Kaikista näistä syistä minä pidän tärkeänä sitä, että voi nyt esitellä teille meidän meitä vallan puheenjohtajakaudella ja myöhemmin sitten käydä keskustelua teidän kanssanne. Puheenjohtajavaltiona me tulemme tekemään kaikkemme, edistääksemme tärkeimpiä asioita ja päästäksemme yhteisiin EU-kantoihin, joiden pitäisi olla kaikkien hyväksyttävissä. EU on tärkeä toimiva, kehi, toimija kehitysyhteistyössä ja me tärkeää, että me puhumme yhdellä äänellä. EUn ponnistelut humanitaarisen avun alueella ovat jäsenvaltioiden parlamentin ja komission yhteistä toimintaa ja kaikki nämä ponnistelut, se mitä niillä on saavutettu, siitä voidaan kiittää myöskin teitä. Ja tässä vaiheessa kiitän Bulgariaa puheenjohtajavaltiona työstä, jota se teki viimeisten kuuden kuukauden aikana. Me rakennamme kollegoimme saavutuksille Bulgariasta ja Virosta. Euroopan yksimielisyys humanitaarisesta avusta ohjaa edelleen työtämme näiden kuuden kuukauden aikana. YK on pyytänyt Suetarista apua vuodelle 2018 ja se on kasvanut yli 20 miljardilla eh, tämän vuoden alusta lähtien. Pitäen tämän kaiken mielessä me seuraamme hyvin tarkkaan kaikkia nousevia, ja te puhuitte jo alustavassa puheenvuorossanne, ja myöskin unohdettuja humanitaarisia kriisejä, ja arvioiden sitä, missä on tarpeita, missä on aukkoja. Jotkut ihmiset puhuvat tulevasta kolmannesta maailmansodasta. Monet teistä ja olette käyneet äskettäin etelässä Afrikassa ja Etelä-Sudanissa ja joku puhui Afrikan maailmansodasta, kun puhuttiin Kongosta miljoonista tuntemattomista uhreista. Kysymys on siis jostakin, mikä ei ole tulossa vai jostakin, mitä jo tapahtuu Saharan etäpuolisessa Afrikassa, monia unohdettuja konflikteja, jotka te mainitsitte alustavassa puheenvuorossanne. Meidän on varmistettava tehokkuus, vaikuttavuus avullemme ja koordinointi. Meidän on estettävä päällekkäisyyttä. Meidän ei pidä e, pyrkiä uudestaan keksimään pyörää jatkuvasti, joten avustustoimet EU:ssa ja jäsenvaltiossa niin täytyy täydentää toisiaan, vahvistaa toisiaan niin, että voidaan todella tarjota apua. Se, että päästään uhrien luokse, se on se mistä monet organisaatiot puhuvat. Siitä tässä on kysymys. Sen pitää erityisesti kiinnittää huomiota elintarvikekriisiin. Viime vuonna laaja nälänhätä olisi voitu välttää Emenissä, Somaliassa, Etelä-Sudanissa ja Nigeriassa, ja me estimme sen pitkälti myös EUn ja jäsenvaltion avokätisen avun vuoksi, mutta kriisi on tietysti kuitenkin aina eh, olemassa. Ajatellen sitä, mitä tarvitaan, tarvitaan parempi yhteys humanitaarisen avun ja kehitysyhteistyön välillä kokonaisuudessaan. YK pääsihteeri Antonio Guterres äskettäin totesi, että meidän täytyy päästä eroon lokeroista, joita on ollut liian pitkään humanitaarisen avun ja kehitysyhteistyön toimijoiden välillä. Me pyrimme saamaan yhteistyötä kuudessa pilot, kanssa Chad, Irak, Myanmar, Nigeria, Sudan ja Uganda. Me jatkamme tämän humanitaarisen kehitysyhteistyön toimeenpanoa näissä pilottimaissa. Kun me puhumme siitä, että lyhyt tähtäys, lyhyen tähtäyksen avu yhdistetään pitkän tähtäyksen meidän pitää myöskin puhua pakotetusta siirtymisistä. Näitä 163 miljoonaa ihmistä, jotka tarvitsevat humanista apua kautta maailman, monet heistä ovat pakosta joutuneet siirtymään kotiseudulta. Monet oman maansa sisällä YK on ohjavien periaatteiden 20. juhlapäivä, joka liittyy näihin sisäisiin niiden osalta täytyy katsoa myös sitä, miten voidaan panna toimeen kaikki se, mistä olemme sopineet menneisyydessä. Menemmekö me edelleen tähän suuntaan? Menen tässä myöhemmin vaiheessa, mutta haluan tässä vaiheessa sanoa jo, että kehitysyhteistyö, te tunnette tämän asian paremmin kuin minä, on marginalisoitunut viimeisten vuosikymmenien aikana – ja kysymys on siitä, että enemmän ovat saaneet huomiota nimenomaan humanitaariset avustusoperaatiot. Ja meidän päättäväisyytemme riittyy siihen, että pyrimme korostamaan, edistämään sitä, mitä tapahtuu kameroiden takana. Kysymys on pitkän tähtäyksen työstä, ei pelkästään siitä, mitä tapahtuu parissa päivässä. Tässä vaiheessa haluaisin kääntää keskittyä kaikkein teoreettisempaan aiheeseen, jolla on oma vaikutuksensa päivittäiseen työhön, jota tehdään kehitysyhteistyön avulla, nimittäin kansainvälinen humanitaarinen laki. Aiemmassa elämässäni minä muun muassa opetin kansainvälistä humanitaarista oikeutta. Minä pyrin herättämään nuorten kollegojen huomion miten, siihen, mitä genenen yleissopimusvalta 1949 merkitsee, mitä se antaa meille, niin että voimme antaa perustandardin kaikille sotavangeista kaikkein haavoittuneimpiin, haavoittuvimpiin ryhmiin, kuten naiset ja lapset. Ja tämä tulemaan yksi prioriteettimme puheenjohtajakauden aikana. Me pyrimme suojelemaan siviilihenkilöitä ja vahvistamaan kansainvälisen humanitaarisen oikeuden kunnioitusta. On häpeällistä, että 2000-luvulla – kansainvälisen humanitaarisen oikeuden rikkomukset eivät ole pelkästään lisääntyneet, vaan niistä näyttää tulleen strateginen väline, jolla pyritään voittamaan taisteluja ja saamaan ratkaisevia tuloksia asiallisessa yhteenotossa on tärkeää, että muistamme kaikkia velvoitteista, jotka liittyvät siihen, että täytyy noudattaa kansainvälistä humanitaarista oikeutta humanitaariset työntekijät, jotka eivät pääse auttamaan ihmisiä ja sairaalat, joita pommitetaan ja räjähdykset käytetään räjähtäviä aseita, joilla on laajoja vaikutuksia, niitä ei tulisi käyttää asu- alueilla, jotka ovat asuttuja. Ja tässä yhteydessä mainitsisin lyhyesti sen, että olen tavannut kansainvälisen punaisen komitean edustajia kaksi viikkoa sitten Genevessä – ja kansainvälinen punaisen komitea on tehnyt empiirisiä selvityksiä, joiden mukaan on vahvistettu se, mitä minä olen nähnyt vuosien ajan opettajana, että vähenee herkkyys kidutuksen suhteen. Minä olen kuullut opiskelijoita, jotka sanoivat, että turvallisuus vaati, turvallisuudesta edellyttäessä miten harjoittaa kidutusta. Ja, ja sanovat tämä Keski-Euroopassa. Ja punaisen ristin kansainvälinen komitea puhui omista empiiristä havainnoistaan, että 14-15 vuotta sitten herkkyys kidutuksen suhteen oli paljon suurempaa. Ja kiinnostavaa oli se, että ihmiset konfliktialueilla, olipa kysymys Lähi-idästä, Latinalaisesta Amerikasta, ovat huomattavasti herkempiä, herkistyneempiä tälle kysymykselle kuin nuoret kollegat, jotka opiskelevat kansainvälisiä suhteita pohjoisella pallonpuoliskolla. Ja tässä toteaisin, että nämä ovat sellakin havaintoja, jotka kansainvälisen punaisen komitea on tehnyt tämän asian, joka meidän pitää mielessämme, kun me puhumme perusstandardeista, joista me olemme sopineet 1949 Geneven yleissopimuksessa. Olemme myöskin sopineet silloin eh, ennen ensimmäistä maailmansotaa, kun puhuimme tällaisesta sotalaista, silloin ei puhuttu humanitaarisesta oikeudesta. Me siis seuraamme läheisesti tilannetta, jotka liittyvät tähän kansainvälisen humanitaarisen oikeuden rikkomuksiin ja harjoitamme yhteistyötä eh, kansainvälisen punaisen komitean ja kansalaisyhteiskunnan kanssa, jotta voisimme edistää ponnisteluja, jotta jäsenvaltiot ja eu instituutiot voisivat puhua yhdellä äänellä. Yleisesti ottaen me uskomme, että EU tarvitsee edelleenkin vahvistaa kykyään ja rakenteitaan jolla saadaan aikaan EUn toimien johdonmukaisuutta, jotka liittyvät kansainväliseen humanitaariseen oikeuteen, ja puhun herkästä kysymyksestä myöskin kysymyksiä, jotka liittyvät kansainväliseen rikosoikeuteen. Se, että on olemassa erityinen korkean tason ryhmä eh, käsille asiaa sitä, että EU toimisi voimakkaammin kansainvälisen rikosoikeuden puitteissa ja lisäisi mahdollisuuksia vastuuvelvollisuudelle. Sitten on toisen kysymys, joka on lähellä sydäntäni, joka on ykkösprioriteetteja prioriteetteja ja kysymys on sukupuolisesta ja sukupuoleen perustuvasta väkivallasta. Me olemme nähneet sitä viimeisten vuosisatojen sodissa ja myöskin tuossa 90-luvun sodissa, kun Jugoslavia hajosi. Gender-based violence. Sukupuolittunut väkivalta on usein sota sodankäynnin välineenä. Humanitaarinen apu ei aina tule tarjotuksi sillä tavalla, että naisia ja tyttöjä suojeltaisiin tältä järkyttävältä väärinkäytöltä. Kyse on auktoriteetin väärinkäytöstä ja, ja ihmisten epätoivoisen tilanteen hyödyntämisestä. On varmistettava, että humanitaariset työntekijät pitävät kiinni tiukista standardeista, eettisistä standardeista. Kyse on myös rekrytoinnista. Olen tietoinen siitä, että paine on aivan valtava. Ihmiset tekevät paineenalaisissa oloissa työtään pakolaisleireillä, luonnonkatastrofialueilla – Kaiken kaikkiaan kyse on henkilökohtaisesta etiikasta ja pitkällisestä rekrytointimenettelystä silloin, kun ihmisiä rekrytoidaan vaikeisiin tehtäviin. Olimme rap- järkyttyneitä seksuaalisten väärinkäytösten raportteista lukuissakin, lukuisissa yhteyksissä. On monia järjestöjä, Oxfam ei suinkaan ollut ainoa. Avun antajien ja vastaanottajien on tehtävä yhteistyötä, jotta saadaan nollatoleranssi aikaiseksi. Kofi Annan mainitsi nollatoleranssin 90-luvun alussa, teres kampanjoi aiheen puolesta. Tällä hetkellä edelleenkin muistuttelemme itsellemme ja vastuullisille, että tuloksiin ei ole vielä päästy. Näin ollen aloite kansainvälisessä yhteisössä on tervetullut. Haluamme päästä eroon seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja häirinnästä. Kaikkien valtioiden tulee tukea operaatioita tähän suuntaan mm, kenttätyössään. Kun kyse on sukupuolittuneesta väkivallasta, niin on varmistettava, että humanitaarisissa ja kehitystoimissa varmistetaan se, että naiset voivat tehdä omia päätöksiään ennen kaikkea silloin, kun kyse on lisääntymisterveydestä ja oikeuksesta. Mainitsen tässä yhteydessä myös kahdenväliset ohjelmat, joita olemme käynnistäneet. Taistelemme naisten sukupuoli silpomista vastaan. Tämähän on ollut tabu-aihe vuosikymmenten ajan. On ollut jokunen rohkea yksilö tässäkin talossa, jotka ovat sitten nostaneet äänensä kuuluviin. Me olemme pyrkineet siihen, että aihe nostetaan todella työn kohteeksi. Meidän on saatava tuloksia aikaiseksi. Meillä on myös YK ponnistelut tällä alalla. Haluamme taata tasa-arvoiset mahdollisuudet niin, että toimitaan vastuullisesti, jotta tietoa saadaan ja koulutusta voidaan tarjota, jotta naisilla todella on nämä oikeudet ja niitä voidaan toteuttaa. Naisten oikeus koulutukseen sisältää informaatiota, valistusta, terveydestä, mukaan luettuna neuvontaa mm, perhesuunnittelusta. Demografinen kehitys on seikka, jossa talouskasvukaan ei poista köyhyyttä. Perhesuunnittelu on tarpeellista, mutta naisten kouluttaminen on kaikista tärkein osa-alue, kun halutaan lieventää väestöpainetta. Ne ovat naiset ja herrat, arvoisat parlamentin jäsenet. Seuraavaksi käsittelisin kotonuun jälkeistä kautta. 22. kesäkuuta neuvosto hyväksyi yhteisestä neuvottelumandaatista kotonuun kumppanuussopimuksen jälkeiselle kaudelle. Komissiolla on nyt mandaatti käynnistää neuvottelut uudesta sopimuksesta AKT-ryhmän kanssa. Tämä toimii perustana uudelle suhteellemme Euroopan unionin ja 79 AKT-maan välillä. Pyrimme kattavaan kumppanuuteen, jossa otetaan huomioon uudet globaalit haasteet ja keskitytään köyhyyden vähentämiseen ja kestävän kehityksen aikaansaantiin. Yksityinen sektori, kansalaisyhteiskunta ovat keskeisiä toimijoita, kumppaneita, kun saamme aikaan työllisyyttä ja hallintoa tässä uudessa kumppanuudessa. Mandaatti, jota nyt ehdotetaan, perustuu sille eh, yhteiselle arvopohjalle, Eh, jota olemme luoneet ja joka määritellään 2030 agendassa ja luonnollisesti myös Pariisin sopimuksessa. Aivan lyhyesti nyt käsittelisin aihetta, joka on äärimmäisen tärkeä. Mainitsitte tämän myös alustuspuheenvuorossanne, nimittäin monen väli, äh, monivuotinen rahoituskehys 21-27. Tästä varmasti puhumme vielä kysymys-vastaussessiossa. Halli Tuksessa niin tämä ei oikeastaan kuulu minin, minun ministeriöni käsittelemiin aiheisiin, mutta tässä yhteydessä sitäkin käsitellään. Ulkoisessa rahoituksessa on huomattava muutos tapahtumassa. Haluamme joustavoittaa hallintoa, haluamme joustavuutta, jotta voimme reagoida paremmin esimerkiksi maahanmuuttokysymyksiin. Komissio ehdottaa, että vähennetään ulkoisen rahoituksen välineitä huomattavalla tavalla uusi Neighborhood Development and International Cooperation väline, NDICI, sen tulisi kattaa kaikki maantieteelliset ja myös teemakohtaiset välineet. Ja lopuksi vielä kestävän kehityksen tavoitteista. Pitää pitää mielessä, että kyse ei ole vain rajat, alarajat yrittävistä ilmiöistä, vaan kyse on myös sisäisestä kehityksestä. Meidän on pohdittava uudelleen sitä tapaa, millä tavalla olemme tekemisissä yksilöiden ja hallitusten kanssa. Kyse on hauraista valtioista, romahtaneista valtioista. Kestävän kehityksen tavoitteiden kautta emme varmaankaan voi kaikkiin mahdollisiin äh, draamatilanteisiin puuttua, mutta Tällä hetkellä eräs henkilö viettäisi satavuotispäivänsä, nimittäin Nelson Mandela. Hän todellakin täyttäisi 100 vuotta 18.7. Nelson Mandela on edelleenkin inspiraation lähteenä. Hän oli sitkeä, hän ei koskaan luovuttanut. Hänen, hänen oli opittava kärsivällisyyttä valtavien paineiden keskellä eristyksissä, mutta hän ei murtunut. Niin kuin orjuus ja apartheid, köyhyys ei ole luonnollista. Se on ihmisen aiheuttamaa, se voidaan poistaa ihmisten toiminnalla. Näin ollen lopuksi totean, että köyhyyden poistaminen on tärkein tavoite yhteisessä ponnistelussamme kehitysyhteistyön alalle. Kiitos, hyvät naiset ja herrat. And thank you very much, minister. On, on... Kiitos, arvoisa ministeri, tästä viimeisestä kommentista köyhyyden poistamisen keskeisyydestä. Varmasti puhun kaikkien äh, valiokunnan jäsenten äh, nimissä, kun sanon, että tämä on meille yhteinen tavoite. Haluamme mahdollisuuksiemme mukaan omassa roolissamme lainsäätäjinä varmistaa, että köyhyyden vähentäminen pysyy edelleenkin tavoitteiden keskiössä. Mainitsitte lukuisia muitakin aiheita, joita olemme työstäneet, esimerkiksi tämä Nexus on Development – Yksi tärkeistä kysymyksistä onkin se, miten tätä tointa jatkossa rahoitetaan. Humanitaarisen rahoituksen alalla on ongelmia rahoittaa tällaisia hankkeita. Ukandassa näimme, miten monet pakolaiset, naiset ja lapset äh, joutuivat toimimaan tällaisen vuosittaisen rahoituksen olosuhteissa. Me käyttämme, myönnämme kovin paljon varoja ja sitten todetaankin, että no nyt tarvittaisiin lisärahaa ja lyhyellä aikataululla ää, äh, lisärahoitusta myönnetään. Kaikki toteutuu lyhyellä aikavälillä. Tilanne on surullinen, niin kuin totesitte. Nuoret, jotka opiskelevat esimerkiksi kansainvälisiä suhteita täällä äh, omissa kotimaissamme, eivät ole enää niin herkkiä äh, mm, kidutuksen suhteen. Ja tämä todella on surullista. Viimeisten 20 vuoden aikana olemme tavallaan sallineet sen, että ihmisten huono kohtelu on normalisoitu. Omassa kotimaassani käydään laaja keskustelua vankien äh, luovuttamisesta ja siitä, mitä heille tapahtuu näissä tilanteissa. Meidän maittemme tulisi pitää kiinni näistä äh, kansainvälisen lainsäädännön vaatimuksista. Me olemme kaikki sitoutuneet sopimukseen vuodelta 1949. Kyse on myös sukupuolittuneesta ja äh, seksuaalisesta väkivallasta. Mehän myönnämme vuosittain Saharon palkinnon ilmaisun ja ajatuksenvapaudesta ja ihmisoikeuksista. Ja jokunen vuosi sitten myönsimme palvel- äh, palkinnon Denis Mukwegelle Kongoon. Hän hoitaa sairaalassaan lähinnä naisia ja lapsia, jotka ovat kärsineet äh, äh, seksuaalista väkivallasta. Vierailin hänen luonaan siellä ja rankaisemattomuuden ilmapiiri on yksi tärkeimmistä ongelmista. Hän on nostanut tätä jatkuvasti esille. Kaksi nuorta naista, jotka olivat seksuaalisen väkivallan uhreja Irakissa – Daesin äh, toimesta ja hekin pyysivät apua ja ovat saaneet Saharov-palkinnon. He haluavat lopettaa tämän rankaisemattomuuden. He täysistunnossa mainitsivat jopa yhden syyllisen nimen ja kysyivät, mitä aiomme tehdä sitten, kun Daesh on saatu päiviltä. Annatteko tälle henkilölle rangaistuksen? Nämä ovat hyvin tärkeitä kysymyksiä. On paljon muitakin tärkeitä kysymyksiä ja kollegat varmasti haluavat niitä nostaa esille. Albert Noiser saa ensimmäisen puheenvuoron. Hän on Enrique Guerreron sijaisena. Guerrerohan on pysyvä esittelijämme näissä aiheissa. Ikävä kyllä hän ei voi tänään olla paikalla. Hän on puhumassa nuorille humanitaarisesta avusta. Tämäkin on äärimmäisen tärkeä aihe, niin kuin mainitsitte. Nyt on käynnissä äh, kansainvälinen konferenssi, jossa nuoria on edustettuna. Tämän jälkeen Paul Ruby ja sitten eri ryhmät. Ensin Norbert. Ähm, ich spreche Deutsch. Puhun saksaa. Auch wenn wir uns von den Öst... No, tietysti vaikka Saksalla on erona tuo yhteinen kieli niin sanotusti, vitsi, vitsi. No kiitos Enrique Guerreron nimissä. Voin myös sanoa, että olisi hienoa, jos hän oli saanut kuulla tämän esityksen humanitaarisesta avusta. Olemme tässä samalla aaltopituudella. Tuo lähtökohtanne on vakuuttava ja voimme sitä tukea, koska köyhyyden torjunta on laitettu etusijalle. Politiikan johdonmukaisuus, kestävän kehityksen tavoitteet. Kuitenkin haluaisin että esittää erään kommentin sillä, jos ajatellaan nykypolitiikkaa, niin siinä tuo, nuo painotukset eivät minua miellytä. Teidän puheenjohtajakauden painotetaan maahanmuuttokysymyksiä Eurooppaan nimenomaan. Tässä sitä on korostettu voimakkaasti, jos kaiken kaikkiaan oltaisiin normaalimpaan painotukseen. No, teitte tämän selväksi, kun sanoitte, että Meillä on paljon haasteita pitkällä aikavälillä. Niin no, tämä olisi hyväksi meille kaikille, sillä keskustelu on hyvin kiivasta ja painotus minusta on epätasapainoinen. Konkreettisesti sitten, mitä sanotte kotona jälkeisestä ajasta? No, korostatte, että yhteistä eurooppalaista kantaa, haluatte koordinoida, se on ok, mutta minun pitäisi siitä, jos tässä kysymyksessä voisitte vielä puhua enemmän kohtaisesti Uskotteko, että tällä parlamentissa olemme vakuuttaneet siitä, että kotonon sopimus oli järkevä, että se pitää heti panna täytäntöön? No, puhutte paremmasta hallinnoinnista, paremmasta, paremmasta demokratisoinnista, paremmasta parlamentarismista – kumppaneittemme kanssa AKT-maissa, niin siinä tapauksessa tämä säännöstö, sitä solmittiin kotona kautta, on sellainen, että se pitäisi panna heti täytäntöön. Laatin tästä kertomuksen aikoinaan ja lopussa sanoin sitten aina, että jos Venäjä tai USA tai Kiina tällaisen sopimuspuitteiston sopisivat kuuden valtion kanssa, niin Kyllähän siinä toimisivat nopeammin ja nykytilanteessa kauppa USAn, Kiinan, Venäjän kanssa on hankalaa. Monia asioita kyseenalaistetaan. Voisi olla vahva eurooppalainen kanta tässä tapauksessa hyvässä yhteistyössä näiden maiden kanssa. Sillä voitaisiin saavuttaa paljon. Sen takia kotona pitäisi edistää. Sitten pakollisen takaisinotto, tämä on tärkeä aihe. Tämä pitää liittyä konkreettisesti myös yhteyksiin maiden kanssa. Pitäisi alkaa vielä kerran, että haluamme eurooppalaisen ratkaisun. Kahden valtioväestötoimistot eivät riitä, tarvitaan eurooppalaisia ratkaisuja. Ja on myös myönteisiä viestejä ilmassa, joita meidän pitää käyttää. Se olisi hyvä kokonaiskeskustelussa myös. Meillä on valtavia poliittisia muutoksia Etiopiassa ja myös Eritreassa – Tämä on nyt tuonne tilaisuus, joka meidän pitää ehdottomasti käyttää. No yksinkertaisesti maahanmuutto Etiopiasta ja Eritreasta. No se voisi vähän, jos nämä perusteet lähteä pois noista maista eivät olisi enää sellaiset, että poliittista vainoamista voisi tapahtua. Me on tässä nyt päästy valtavasti eteenpäin ja tämä tarvitsee ehdottomasti eurooppalaista tukea täten pyyntöön, niin kun olette neuvoston puheenjohtajavaltio, että voisitte energisesti viedä tätä eteenpäin. Um, thank you, Norbert. Um, Kiitos Norbert. Paul Rübich. Olen iloinen siitä, että meidän ministerimme Karen Kneissel on täällä kehityspolitiikalle. Tämä on hyvin tärkeä askel, koska ulkopolitiikka ja kehityspolitiikka uskoakseni ovat jotakin, joiden pitää olla sopusoinnussa, jotta voidaan saavuttaa menestystä. Täällä valiokunnassa on puhuttu paljon budjetista 2019 ja niistä käydään nyt neuvotteluja. Kollegani Arne Leeds teki hyvän yhteenvedon tilanteesta. Kysymys on terveydestä, jatkokoulutusta, ammattikoulutuksesta, ilmastosta ja sukupuolikysymyksistä. Minulle on selvää, että täytyy ilmaista toiminnassa se, mitä voidaan saavuttaa kesämäkehityksen tavoitteiden osalta. Ja minusta tavoite kaksi, nimittäin terveellinen ravinto. Jos katsoo aliravittuja lapsia, silloin näkee, että terveellinen ravinto on myöskin koulutukseen liittyvä kysymys, joten terveellinen ravinto on asia, joka pitää ottaa keskipisteeseen. Tavoite kuusi on tärkeä, nimittäin puhtaus, siirtyvät laitteet ja puhdistettu vesi, koska, koska veden laatu, saastunut vesi aiheuttaa sairauksia ja sitten tavoite, joka koskee uusiutuvaa energiaa, ja se on myöskin verrattavissa kohesiopolitiikkaan Euroopan tasolla, jossa on opittu se, että on tärkeää, että maaseudulla sieltä lähdetään liikkeelle maaseudulta, että myöskin PK-yritysten perhetysten kanssa harjoitetaan yhteistyötä ja mahdollistetaan tämä yhteistyö niin, että julkiset hankinnat ja yksityisen ja julkisen tahon kumppanuudet, että nekin ovat asia, jota yritetään viemään eteenpäin. Me olemme Jordanian kanssa juuri tehneet tieteellisen sopimuksen, joten myöskin tieteen pohjalta saadaan perustaa sille, että voidaan saada sopeutuvista aikaan koulutuskysymyksiä myöskin. Tällaista yhteistyötä pitää pyrkiä edistämään myöskin muiden maiden kanssa. Uskotteko, että vuoden 2019 budjetissa otetaan askelia todellakin tähän suuntaan? Ja miltä näyttävät seuraavat seitsemän vuotta, kun ajatellaan tätä uutta puiteohjelmaa ja Itävalta tulee neuvottelemaan tästä uudesta ohjelmasta. Vielä kerran tervetuloa. Thank you. Um, Charles Goren. Kiitos, Charles Görens. Olkaa hyvä. merci, Madame la Présidente. Voudrais... Kiitos, puheenjohtaja. Kiitos myös neuvoston puheenjohtajavaltion edustajalle. Kiitos, että käsittelitte nämä, näitä ongelmia, jotka ovat synnytämällä erityisesti tämä sukuelinten, elinten, naisten sukuelinten silpominen. Muistuttaisin vain siitä, että viime viikolla Strasbourgissa hyväksyimme mietinnön, pakkoavioliittoa vastaan. Tämä menee samaan suuntaan, sillä 750 miljoonaa naista, nuorta tyttöä ja poikaa on, jotka, no useimmiten tietysti naisia, joita tämä vitsaus koskettaa 750 miljoonaa kolme neljäsosaa miljardia, joten tämä ei ole mikään pikkujuttu. Tämä ei ole kovinkaan tunnettu ongelma. Ja tämä liittyy myös Euroopan unionin maihin. Meidän pitää tehdä kaikkemme, jotta toimimme itsekin, koska kaikki jäsenvaltiot eivät ole laittaneet 18 vuoden ikärajaa lainsäädäntönsä. Me puolamme sitä, että 18-vuotiaana vasta pääsen naimisiin ja toisen tyyppisiä. Tämä on lähes yksi hyväksytty normi globaalistikin ja ehdotimme myös YK virastojen kanssa tehtävää yhteistyötä, esim. UNICEF ja muut. Ja sama kommentti pätee naisten sukuelinten silpomiseen. Meillä on tässä strategisia kumppaneita ja no, varmasti olette samaa mieltä kanssamme siitä, että on välttämätöntä – antaa strateginen ulottuvuus, kun näitä ongelmia torjutaan toiseksi. Puhuitte vallanjaosta ja Montesquieuista. Se on kuin salvaa meitä täällä parlamentissa, kun nyt olemme yhteydessä parlamenttiin ja neuvost- ne neuvoston Tämä ongelma ei liity niinkään komission kanssa tehtävä yhteistyöhön kuin jäsenvaltioihin. Jäsenvaltiot olivat samaa mieltä siitä, että kirjattaisiin tuonne eurooppalaisen kehityskonsensukseen hyvin merkittävät sitoumukset, kunnianhimoiset sellaiset, mutta kun heitä pyydetään osoittamaan vihreän valoa sille, että toteutetaan nämä tavoitteet, johon he ovat sitoutuneet, niin silloin on vastuunpakoilua paljon nähtävissä. Se, mitä nyt haluaisin toteutuvan Itävallan kaudella, on, että mentäisiin eteenpäin. Jos ajatellaan sitä, miten Euroopan parlamentin oikeudet määritellään, erityisesti mitä tulee näihin jaettuihin kompetensseihin – koko siihen skaalaan. Meillä on yksi yhteinen EUn ulkoinen politiikka, johon tämä ulottuvuus myös liittyy kuitenkin. Jos halutaan olla johdonmukaisia ja jos halutaan kohesioittaa tähän toimeen, niin silloin kaikkien pitää kantaa kortensa kekoon. Minä haluan nyt selvästi, että jäsenvaltiot myös tulevat tänne valiokuntaan ja selittävät toimintatapansa, miten he haluavat päästä näihin tavoitteisiin, ovat sitoutuneet 40 vuotta nyt. Tässä on vain puhuttu 0,7 prosentin tavoitteista Valtiot, jotka ovat kirjanneet tämän velvoitteeksi oman lainsäädäntönsä, esimerkiksi kuningaskunta, ovat siihen päässeet muut. No, heillä on hyvä tahtoa, mutta eivät ole päässeet maaliin. Tästä pitäisi keskustella lisää. Sitten lopuksi mitä tulee monivuotiseen rahoituskehykseen. Neuvoston puheenjohtajalla on tärkeä rooli koordinoida lainsäädäntötyötä. Haluaisin kuulla kantanne siis, miten suhtaudette tähän neuvoston metodiin. Miten suhtaudutte neuvotteluihin komission kollegoiden kanssa, jos ajatellaan MFF ja erityisesti tuota yhtenä, yhtä ainutta rahoitusvälinettä. Voidaanko Parmetin kanssa päästä trilogeihin? Realistisesti teidän kautta aikana, kiitos. Um, we, were, we would normally take more or, or... Yleensä ottaisimme tähän vielä useampiakin kysymyksiä. Kaksi vielä, kaksi puhujaa. Ja sitten voitte vastata kaikkiin kysymyksiin. Yleensä koordinaattorit otetaan ensin. Nyt oli paljon kysymyksiä, tiedän sen kyllä. Maria Hoibuh ja Heli Hautala. I know it's a lot. Thank We can remind you if, if, if you forget something. Muistutamme kyllä, jos kysymyksiä unohtuu. Äh, herzlichen Dank. Kiitos, rouva ministeri Kneissel, teidän esityksen oli hyvin jännittävä ja mielenkiintoinen. On monia asioita, joita voisimme yhdessä tukea. Te puhuitte siitä, että tarvitaan todellista tarvitaan todellista tukea humanitaariselle avulle kriisialueille. Haluatte yhdistää humanitaarisen avun ja kehitysyhteistyön, vahvistaa tätä yhteyttä. Nämä ovat kaikki sellaisia asioita, joita me voimme tukea. Te tarjositte myös avointa keskustelua ja tässä voin olla täysin avoin. Nimittäin kun luen tätä puheenjohtajavaltion ohjelmaa, niin törmäsin heti ensimmäisen kappalisen luvussa, joka koskee kehitysyhteistyötä, ja siinä sanotaan, että reaktionana muuttokysymykseen humanitaarisen avun yhdistäminen pitkän tähtäykseen kehityspoliittisiin toimenpiteisiin, joiden tavoitteena on taloudellisten perspektiivien rakentaminen, nämä luetellaan nämä tavoitteet, ja tämä on erityinen asia Itävallalle puheenjohtajakautensa aikana. Tässä yhteydessä vahvistettu yhteys kolmansien maiden valmiuteen harjoittaa yhteistyötä eh, hylättyjen eh, turvapaikanhakijoiden vastaanottamisessa takaisin. Eh, ja tämän te siis mainitsee, siis että te sanotte, että kehitysyhteistyö ei vaan myös humanitaarinen apu yhdistetään muuttoliikkeeseen te nyt loistavasti sanoitte, että tähän astisessa elämässänne olette pyrkinyt opettamaan opiskelijoille perustavanlaatuisia standardeja. On olemassa myöskin perusperiaatteet ja perustandardeja humanitaarisessa avussa. Niitä ovat puolueettomuus, ja niitä on se, että ne ovat operatiivisesti riippumattomia. Tällä kappaleella tämä kaikki sysätään sivuun tavoitteena puheenjohtajakaudellanne. Ja jos minä oikein ymmärsin, nämä ovat siis periaatteita, jotka tässä on sysätty sivuun. Ja minusta se on suorastaan uskomatonta. Toiseksi, jos muuttoliike on tällä tavoin etualalla puheenjohtajakauteen aikana, ja te puhuitte kotonuun jälkeisestä ajasta, samoin siitä puhui myöskin kollega Noissa, niin minusta on hiukan vaikea löytää tästä uskottavuutta. Me olemme saaneet nämä asiat tietoon, mikä liittyvät tähän muutoliikkeeseen. Nythän on olemassa myöskin tämä mannat, joka liittyy Afrikan unioniin. Eivätkä kannat voisi olla tätä enemmän erilaisia näiden kahden mandaatin välillä. Minä en nyt oikein ymmärrä, miten te voitte saavuttaa tasapainon tämän hallituksen suhteen, jonka osana te olette. Ja lopuksi vielä Charles Görens puhui juuri tästä 0,7 prosentin tavoitteesta. Vaalitaistelussa minä löysin tämän, kun me valmistaudumme tähän puheenjohtajakauteen ja tähän tämänpäiväiseen tapaamiseen. Vaalikauden aikana kansleri Kurz puhui siitä, että vahvistetaisiin paikan päällä annettavaa apua. Ja tässä hän kaunisteli tilastoja, jotka liittyvät viralliseen kehitysapuun. Hän esitti taulukon, jossa osoitettiin kaikki kavua antavat maat äh, alhaalta ylös, ylhäältä alaspäin ja otti pois ne, jotka olivat siellä ylhäällä, jotta Itävalta nousi keski, keskisijoille tässä kuviossa. Ja minä sanoisin, että herra Kurtsin osalta minulla on tässä kyllä ongelma, jos tällä tavalla – laaditaan tilastoja. Tässä on suuri ero sen välillä, mitä te nyt suunnittelette ja mitä Itävallan liittokansleri julkisuudessa on esittänyt. Thanks and finally... Kiitos Heidi Hautala. Yeah, thank you very much. Kiitos puheenjohtaja. Tervetuloa valiokuntaamme, arvoisa ministeri. Minä kirjasi teidän sitoutumisenne kansainvälisen humanitaariseen lakiin ylös papereihin. Kaikki olemme samaa mieltä, että Euroopan unionin on tehtävä enemmän puolustaakseen kansainvälisen humanitaarisen lain koskemattomuutta, rikkumattomuutta. Minä ja muut MEPit olemme kääntyneet eh, korkean edustajan Mogherinin puoleen. Olemme tehneet ehdotuksen siitä, että EUlla tulisi olla erityisedustaja kansainvälisen humanitaarisen lainsäädännön osalta, mahdollisesti rikosoikeudessa, kansainvälisessä rikosoikeudessa. osaltaan voisimme lisätä tietoisuutta tämän toimen kautta. Se ei ole ainoa konsti, mutta varmasti sitä voitaisiin pohtia. Haluaisin tietää hieman enemmän teidän näkemyksestänne. Minkälaisilla mekanismeilla EU voisi toteuttaa sen, mistä tekin puhuitte? No sitten kidutuksesta. Tämäkin on käsittelyaiheena nostettava korkealle esityslistalla. No, sitten vielä maahanmuuttoon. Perehdyin Wikipedia-sivuihin teistä ja havaitsin, että teillä on jossain määrin syyskuun 2015 niin sanottu maahanmuuttokriisin yhteydessä olette puhuneet esimerkiksi nuorista arabimiehistä, jotka eivät enää tänä päivänä onnistu saamaan vaimoa. Ja vai, naisilla on sitten tällainen perinteinen miehen rooli näissä yhteiskunnissa. Ja sitten puhuitte testosteronin kontrollista. No te edustatte nyt puheenjohtajan valtiota ja kysynkin teiltä, miten katsotte, että tätä ilmiötä tulisi hallita? Minkälaisia ratkaisuja voisi olla? Ettekö katso, että tällaiset lausunnot ovat värittyneitä, eivät niinkään objektiivisia? Kiitos. Nyt kysymykset on kuultu kollegoilta. Olkaa hyvä. Arvoisa edustaja Noiser, kiitos tuestanne pitkälti. Mitä tulee näihin päälinjoihin, aloittaisin tuosta teidän kysymyksestänne. Hetkinen. Ähm, Se liittyy kotonon jälkeiseen aikaan, postkotonouhun se, mitä nyt neuvoteltiin ensimmäisessä kotonnoussa, nimittäin ihmisoikeuden katal- kriteerikatalogi, mitä tulee työaikaiden ihmisoikeuksina ja no se on nostanut arvonsa ja sitä kannattaa myös jatkaa sitten toisessa, jatku- tulevassa välineessä. Tämä on ratkaisun tärkeää, että joka tapauksessa jatkossakin kehitytään tuohon suuntaan, mitä tulee tuohon periaatteelliseen perustuslaatuisen eurooppalaisen ratkaisun, jos ajatellaan pakolaista takaisinottoa. No, mainitsitte nämä kahdenväliset sopimukset, joka rasittaisi eurooppalaista sopimusta. No, kesä 2015 eurooppalainen ratkaisu, sen eteen puhuttiin, edestä puhuttiin nyt kolme vuotta on kulunut ja nähdään, mikä nyt on suuntaus. Se on kohti kahdenvälisiä ja kolmenvälisiä sopimuksia ja sitten eräisi Saksan liittokansari, joka viime neuvostossa juuri käsitteli näitä teemoja. Euroopan ratkaisuna no meistä, ja tässä nyt viittaa niin tavallaan hallituksen kantaa myös tässä, on kyse ennen kaikkea myös siitä, että käsitellään, että välineet, jotka olemme perustaneet maahanmuuttokysymyksien varten, ne ovat globalisaation edeltävältä ajalta. Meillä on Schengen, meillä on nämä eri Dublin-sopimukset. Ne, on, ne ovat 80-luvulta. Silloin oli tietynlaisia fiktiota, jotka tuona aikana päätivät, mutta eivät nyt enää. Tuo maahanmuuttokatastrofi, ja no, mainitsin aloituksessa tämän se ei tullut että 65 miljoonaa ihmistä on pakosalla, työttömyyttä on paljon, eteläisellä pallonpuoliskolla, jos ajatellaan ihmisiä, joilla on koulutusta. Olen itse puhunut paljon näistä kysymyksistä. Ajatellaan koulutus. Tämä on kouluttaa se ratkaisu, no useimmat opiskelijat eivät löydä sopivaa työpaikkaa. Ja no, job on eri kuin työ minusta. Minulla on entisiä opiskelijoita, jotka työskentelevät nykyisin Egyptissä Libanonissa kahviloissa, mutta eivät omalla alallaan. Ja se on tuo suuri ero. Ja tässä meillä on ongelma, joka tulee jatkossakin olemaan esillä. Eli tänne ihmisten maahanmuutto, jotka yrittävät panna täytäntöön oman alan koulutuksensa ja tutkintonsa. Itävallan peikon idea tässä on toisaalta luoda välineitä – jotta viranomaiset tuovat niitä ihmisille eikä toisinpäin. 80-luvun välineet eivät sovi enää nykyaikaan. Tässä on geopoliittisia ilmastoon liittyviä ja demografisia tilanteita ja ilmiöitä minusta. No, tämä aikaisemmin tarvitaan lisää koulutusta. Meillä on akateemikkojen työttömyyttä voimakkaasti Pohjois-Afrikassa, koska myös on koulutettu väärille aloille. Tietyiltä aloilta puuttuu työvoimaa. Jos ajatellaan näitä tulevaisuusteknologioita, emme voi jatkaa vanhoja koulutusmetodologioita. No, päivän teema on, että meillä me, vielä käytössä välineitä, jotka eivät enää sovi nykyajan olosuhteisiin. Eli globalisaatio kautta pitää myös pohtia näitä välineitä. Ja tässä kukaan ei ole vielä löytänyt ratkaisua. Tarvitaan monen idean yhteinen ratkaisu, mutta haast- nämä globalisaation haasteet pitää huomioida näissä ratkaisuissa. etelä aasiassa tai Eteläisessä Afrikassa problematiikka on hyvin erilaista tarvitsemme toisenlaisia välineitä. Kiitos hyvästä uutisesta. Niin Etiopia, Eritrea. Onneksi siellä on tapahtunut paljon. Sielläkin oli kaksuttava sota, jossa oli tuntematon määrä kuolonuhreja. No siinä oli tuo hyvä uutinen. Ja eteläisessä Afrikassa, no olen työstänyt näitä asioita paljon, siellä on paljon hyviä uutisia – olen opettanut monia nuoria ihmisiä, jotka ryhtyvät tuommoista toimeen. Ja mitä huomasin eteläisessä Afrikassa on se, että on alueellista yhteistyötä. Itäinen Afrikka, Läntinen Afrikka. Siellä ja täällä tehdään alueellista yhteistyötä. Jos ajatellaan alueellista yhteistyötä, siinä on paljon ongelmia Pohjois-Afrikassa ja Lähi-idässä kaiken kaikkiaan kuin Saharan pohjois Afrikassa, jossa toimitaan paljon pragmaattisemmin, kun tiettyjä ongelmia käsitellään – puhuitte sitten tästä takaisinotto-ongelmasta, niin monet valtiot tekevät nyt sitä, että on tällaisia transit-maasopimuksia, Agadesh, Niger ovat tästä tunnettu esimerkki. Muistan UNHCR-ohjelmat 80-luvulta, kun viestintäteknologia oli hyvin erilaista vielä silloin, mutta silloin jo Nigeriassa yritettiin saada pidettyä nuoret ihmiset kotona eikä lähtevän Eurooppaan, koska tietyt raportoivat näistä menestystarinoista, mutta ne eivät päät- ole totta. Nyt tilanne on ihan toisenlainen, jos ajatellaan kuvien ja uutisten välittämistä, mutta tiedämme myös, että on paljon odotuksia, paljon kuvia tullut kesä 2015, jotka ovat vaikuttaneet tilanteeseen – on ihmisiä, jotka eivät koskaan ajatelleet lähteäkään, mutta ovat lähteneet. No, perusviestinä mä itse aikaisemmin, mutta olisin nyt vielä kerran ottaa esille. Ihmiset pysyvät kylissään, kotikaupungeissaan, kortteleissaan, suurkaupungeissa, jos ja nyt jos tietty minimi, vähimmäismäärä sähköä, vettä ja viemäröintiä on tarjolla – monet humanitaariset järjestöt lähtevät siitä liikkeelle. Ja itse olen työskennellyt monella alueella, jossa tiesin tarkkaan, että on vain muutama tunti sähköä päivässä tai vain aikaan vettä. No me olemme etuoikeudessa tilanteessa, että me voimme saada vettä ja sähköä milloin vain. Tämä on suuri etuoikeus globaalisti tarkasteltuna. Ja jos edes vähimmäismäärä sähköä ja vettä on tarvella, tästä nyt on kyse. Monilla aloilla pitää pohtia – miniminormeista, jos ajatellaan sähköä ja vettä muun muassa. Ja tämän takia puhun köyhyyden torjunnasta, tietysti äärimmäisen köyhyyden torjunnasta. Toivottavasti vastasin tähän pääpiirteiden kysymyksiin. Nyt sitten siirryn seuraavan puhujaan. Edustaja Paul Rybik, niin kiitos ystävällisistä sanoistanne. Tervetuloa toivotuksista. Niin ulkopolitiikka on tässä toki tärkeässä osa. Kehitysyhteyttä kuluvat käsi kädessä. Eurooppa myös eteläisellä pallonpuoliskolla toki toimii läsnäolonsa kautta. Se pyrkii torjumaan äärimmäistä köyhyyttä, mutta myös auttamaan paikallisia hallinnointeja kehittymään. Se on tärkeä vastuus. Suurin ongelma monissa lahjoittajasaajatilanteissa on se, että nämä tehokkaat hallintorakenteet puuttuvat. Ja tässä EU voi vielä tehdä enemmän, kun näihin aspekteihin puututaan. Niin, puhuitte terveistä elintarvikkeista ja ravitsemuksesta. Tämä on se, mitä lähellä. Tämä liittyy vain pallon puoliskoon. Kun puhutte tästä aiheesta, niin mieleeni tulee heti aliravitsemus, sen lisäksi on vääränlainen ravitsemus ja ylipaino-ongelmat ja tämä ei liity vain pohjoisen pallonpuoliskoon, vaan tämä koskettaa myös yhä enemmän Keski- ja Etelä-Amerikkaa, siellä on tunnetaan. Ja myös Aasiassa se on enemmän päin. Jatkokoulutus, no tästä puhuin jo lyhyesti. Sekin mainitsi tämän, tarvitaan käytännönläheistä kouluttamista. Meillä on liikaa akateemikkoja, jos näin voi sanoa, monilla, monissa arabimaissa. Ja tämä johtaa siihen, että nämä ihmiset eivät löydä töitä. Ja no, palaan tähän aiheeseen vielä myöhemmin kyllä. WC, vesi, saniteettitilat, no tämäkin on aihe, jota pitää pohtia myös naisten näkökulmasta, koska usein on kyse tytöistä ja naisista. Tunnen Intian tilanteen, sitä vain vähän, mutta olen kyllä opettanut Intiassakin. Ja tiedän tähän liittyvistä ongelmista. Saatan sanoa, että tiloja jää myös pakolaisleireissä selvä välttämättä ole eriytetty näitä saniteettitiloja ja vedetyn vessa. No Bill Gates, ne säätiössä on tainnut tehdä paljon tuon eteen. Se on tietysti yksi ratkaisu, joka liittyy terveysaspekteihin, mutta se liittyy myös naisten turvallisuuteen. Uusiutuvat lähteet sitten hajotettu energia, huolto, kanalisoinnit ja muuta. Kyllä, tämä on aihe, joka on myös ohjelmassamme mukana. Ja muistelen 70-lukua, silloin merkittävä osa valvojen velkaantuneesta si- johtui tuosta, ma- tuosta öljykriisistä. Velkaantuneessa on kaiken kaikkiaan ongelma eteläisellä pallonpuoliskolla, koska muun muassa – raaka hinnat ovat laskeneet, öljyn hinta on nousemapäin, mutta siis vielä sananen maahanmuuttosta Etelä-Afrikasta Afrikasta Pohjois-Afrikkaan. Mitkä ne väestöryhmät pääsessä yrittävät siirtyä Libyasta Italiaan? No ei välttämättä libyalaiset tai pohjoisafrikkalaiset, vaan etusijassa nämä ovat nigerialaisia, bangladesilaisia, pakistanilaisia, jotka menevät matkalle. Nämä ihmiset menettivät työpaikkansa, koska se liittyy muun muassa öljyalaan tai rakentamiseen. Persialahden maat olivat merkittävä työllistäjä, the place to be, oikein paikka Pakistanista, Nepalista, Intiasta, menivät sitten Persialahden maihin ja oli myös Angolassa töissä hetken aikaa 2004 ja 2014 välillä. Siellä oli enemmän eurooppalaiset, jotka muuttivat Angolaan kuin angolaisia Eurooppaan. Miksi? No koska Angolassa, Angola on ikään kuin rakainen Eldorado silloin, mutta ajat muuttuvat. Nyt ihmiset etsivät ennen kaikkea töitä tässä raaka rikkaista maista tai sitten niissä maissa, missä on paljon halpoja työpaikkoja kehille. Ja tämä liittyy paljon väärin lupauksiin. Ja mikä nyt on syynä, koska palkat ovat vain suuremmat tietysti kuin toissa. Tästä on paljon Maailmanpankin tutkimuksia 80-luvulla muun muassa. Ja no, on ihmisiä, jotka pärjäävät 300 dollarilla per päivä Persenlahdella tai muualla, ja sitten lähettävät siitä puolet kotiin, sillä täällä nyt ihan vähimmäiselintaso, vai syntyy, saa ehkä hienomman majan, mutta se voidaan maksaa myös koulumaksun. Näin olen kokenut arvioimaista useimmat miehet Palestinassa Libanossa eivät olisi voineet jäädä eloon, jos perheenjäsen ei olisi noita rahalähetyksiä kotiin. Sitten tämän kolmas kysymys tuli Charles Görensiltä. Puhun ranskaa. Ah ja, sind Sie aus dem Olette Alsasista. Luxemburgista anteeksi. Luulin, että olette ranskalainen. Niin. Hetki pieni. Uh, uh, Sie haben den Dialog. Niin, te puhuitte dialogista parlamentin kanssa. Ja no, puhun nyt ranskaa. Puhun aina kun voin. Tämä on ainut tilaisuus harjoittaa ranskaa, niin keskustella kanssa tai päiväkirjan kirjoittaminen. No, kirjoitan edelleenkin päiväkirjaa ranskaksi, joten äh, unohdan ranskaa kokonaan. Kolme vuotta opiskelin koulussa ranskaa, mutta rakastan tuota kieltä. Ja monet termit muistuvat helpommin mieleen ranskaksi kuin saksaksi tai englanniksi. Eli ihan oikeassa olette, kun puhuitte vuoropuhelusta parlamentin kanssa ja se, että pidetään yllä tiivistä yhteistyötä tässä tällä hetkellä en voi taata teille, että näin tulee olemaan, mutta se mitä voin teille sanoa nyt ja heti on, että ulkoasiaministerinä, no samalla vastaan myös kehitysyhteistyöstä ja olen myös neuvoston puheenjohtajavaltio, niin olen, näin olen valmis palaamaan tähän foorumiin ja olemaan käytettävissänne tätä vuoropuhelua varten, joten jos tarpeen, No tällaisen vuoropuhelun kautta, tai sen samanlaisia, joita oli tänään, mutta on käytettävissä ne. Joko palaan tähän foorumiin, jos on tarvetta, jos on kysyntää, muuten tiimini on käytettävissä ne kaikkia keskusteluja varten ja viestivaihto varten. Näin olen tehnyt työtä niitä välissä, mutta kuitenkin olen yhteydessä parlamentaarikkoihin jatkossakin. Heitä tulee minun ministeriöni ja sitten menen parlamenttiin ja olen käytettävissä ne tuota vuoropuhelua varten, koska tällä tapaa ideoita voidaan luoda. Lisäksi mainitsitte tavoitteen 0,7. Kyllä. Tiedän sen minun maan ja yksi niistä maista, joka tähän asti ei ole täyttänyt tehtävänsä ja kotiläksyjään – tietynlaista suuntausta on. tiedä, että se ei riitä. Täysin siis tietoinen oli siitä, että tämä ei ole tyydyttävä vastaus, mutta EUn jäsenenä yritetään täyttää tavoitetasot. YKn jäsenenä no, olen ylpeä, kun voin sanoa, että jossain kohtaa ollaan palattu tähän Honest Payroll-luetteloon, koska ollaan maksettu nämä rästit ja huolimatta kaikista paineista, jotka on olemassa tietyt rajoitteet, säästökuudit ynnä muut. No teen kaikkeni, jotta voitaisiin taata se, että tietyt laskut ja restit maksetaan samalla tapaa kuin aikaisempina vuosina. En kuulu niihin, jotka 10-15 prosenttia käytetään ja sitten hieman leikataan sieltä täältä, vaan tehdään tiettyä tiettyjä valintoja, tiettyjä jaottelua. Teen tämän kompetenssini puitteissa, mutta olette täysin oikeassa, kun estätte kritiikkiä. Voin vain sanoa, että yritän tehdä vielä paremmin. Emme tule pääsemään tavoitteeseen välttämättä, mutta pitää pysyä jatkossakin vuoropuhelussa. Mm. Nächste Frage war äh, Heubuch. Heubuch, Ja, danke. Sie haben... kiitos niin. sitten neuvoston ohjelmaa. Totta kai. Riippumattomuus ja neutraalius humanitaarisessa avussa halutaan säilyttää. Käymme vuoropuhelua kolmansien maiden kanssa – Maahanmuutto on tärkeä kysymys, mutta se ei ole ainut. Eli no, kautemme mottohan on Europe that protects, Eurooppa, joka suojelee, ja se on myös Europe that cares, Eurooppa, joka välittää, ja humanitaarinen apu muun muassa ei pelkästään saa varoja rahastosta, joka on olemassa, ja tähän asti päätökset ei ole millään tavalla liitetty tiettyihin ehtoihin tämmöiset maksut, jotka on suoritettu Kongolle, Jemenille, Syyrialle, niihin ei liity mitään takaisinottovelvoitteita tai muita. Tämä on ihan selvää. Kompetenssin mukaan humanitaarinen apu on, e- siihen ei liity mitään ehtoja. Puhuitte takaisinottosopimuksesta, jota EUlla haetaan monien toimien kanssa. No, Mulle tuli pääsessä mieleen tämä sopimus, joka solmittiin kaksi vuotta sitten EUn ja Afganistanin välille eri syistä. Sitä ei pantu tuossa muodossa täytäntöön niin kuin alun oli suunniteltu. Tämä liittyy muun muassa Afganistanin tiettyyn osien turvallisuustilanteeseen, mutta sovimme siitä, että järkeviä välineitä voitaisiin kehittää tuohon suuntaan. Kyllä no, viisumin vastavuoroisuudesta muun muassa, sehän on tärkeä kansainvälisesti. Mutta humanitaarinen apu, siihen ei liity tämän tyyppisen välineen. Toivottavasti vastasin kysymyksenne. Jos teillä on vielä jatkokysymyksiä, niin Also, äh, Ilman mikrofonia. Ich kann nur sagen. Niin, no, se mitä minä olen tehnyt työssä niin tähän asti viimeiset seitsemän kuukautta, en ole sitouttanut sitä mihinkään. Seuraava kysymys oli teiltä. No, kuitenkin samat teemat. Ja no, Ehkä puhun englantia. And, um, to, to, to respond. Ehkä helpompi vastata sitten siihen, mitä sanoitte. Sitä sitten Wikipediaa. Kyllä. Niin jos lu- osa- puhutte Saksaa, niin voisitte lukea tuon koko kirjan, jonka olen kirjoittanut. 2012 kirjoitin kirjan, joka oli äh, ehdokkaana tiedepainotavalle testosteron tekee politiikkaa, Destroy Power Politics. Ja tämä perustuu täysin lähteisiin. Siinä ei ole mitään polemiikkia. Mainitsitte tuon sitaatin ikään kuin se jotenkin poleminen. No, sitaatin voi tällaiseksi tehdä, mutta tämä on eri tarina. Jos tekee tutkimusta, laatii, tekee, kirjoittaa kirjan ja kirjani pääsi tuohon ehdokaslistalle kun näitä tietokirjoja palkittiin. Tietysti tämä voi kääntää toisinpäin ja tehdä tästä polemista, mutta tämä on faktapohjaista. Tietysti tämä voi kääntää toisinkin päin, mutta en voi estää teitä tekemästä niin, enkä tule muuttamaan näitä sanamuotoja, koska ne perustuvat faktoihin. Eine Frage? Das war